Tänään puolelta päivin meillä on poikkeuksellisesti pieni kuuleminen hyvin tärkeästä kysymyksestä, nimittäin Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelman tulevaisuudesta. Tämä on hiukan ennakoivaa, mutta minusta meidän pitää aloittaa ajoissa, sillä jossakin vaiheessa keväällä komissio tekee ehdotuksensa ja me voimme ehkä omilla ajatuksillamme jo nyt saada hiukan itsemme kuuluiksi. Meillä on täällä jyrin jäseniä, jotka me olemme lähettäneet jyriin. He ovat kolme vuotta jyrin jäseniä. Nyt meillä on kaksi jyristä poistuvaa asiantuntijaa. Rova tohtori Glondis ja rova, eh, herra tohtori Viisant. Ja olemme kutsuneet paikalle myös yhden jäsenen tämän lisäksi, jota me emme ole lähettäneet sinne, vaan jonka joku muu lähetti, todennäköisesti neuvosto entinen kollegamme Eniko Söpkes, joka oli kulttuurivalkunnan jäsenkin. Ja olemme iloisia siitä, että meillä on kolme todellista asiantuntijaa nyt puhumassa kanssamme Euroopan kulttuuripääkaupungista. Vuonna 2019 tulee päättymään nykyinen ohjelma ja meidän pitää pohtia sitä, miltä tilanne näyttäisi vuoden 2019 jälkeen. Jatkammeko nykyiseen malliin Onko niin, että joka vuosi on yksi tai kaksi kaupunkia? Onko alueita tai miten? On monia mahdollisuuksia. Ja olen iloinen siitä, että meillä tänään on vieraita täällä Belgradista. Belgradhan haluaisi vuonna 2020 olla kulttuuripääkaupunki. On hyvä, että on tavoite, jos silloin tietää, mitä varten tekee työtä. Ongelma vain on siinä, että me emme ole saaneet tähän mitään suostumusta vielä. Te saatte ehkä tilaisuuden kuunnella ja oppia jotakin, ja lopuksi sitten kenties parempia kuin teette oman esityksenne. Niin, tervetuloa kaikille, jotka ovat kiinnostuneet asiasta. Nyt on torstai-iltapäivä, mutta muuta ajankohtaa emme löytäneet tälle. Me olemme niitä, jotka ovat toivoneet tätä, jotka haluamme kuitenkin sitten saada lisätietoa asiasta. Meillä on siis kolme asiantuntijaa paikalla. Jokaisella heistä on 10 minuuttia puheaikaa. Vähemmänkin aikaa saa käyttää. Ja sen jälkeen käymme keskustelua. Paikalla on myös komissio, Paikalla on pääosaston pääjohtaja Suha ja henkilö, joka on ollut tekemistä tämän asian kanssa, herra Gammel, joka myöskin on meille tuttu työstään, jota hän on tehnyt kulttuurin alueella. Niin, annankin nyt puheenvuoron rouva tohtori Glondisille. Olkaa hyvä, saatte puhua mitä kieltä haluatte. Englantia, ranskaa. I will speak English. First of all, I would like to thank you. Puhun englantia. Ensiksi onnittelen teitä nimityksestä siitä, että käsitämme tätä asiaa. Tätä asiaa on kolmen astuksen alla tehty, mutta olen tehnyt väitöskirjani Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Tämä on ensimmäinen kirja Keski- ja Itä-Euroopasta tästä aiheesta ja teidän panoksenne on loistava. Kun tein tätä tutkimusta... Confronted with big material, really. Äh, tätä varten käsittelin paljon materiaalia, ei ainoastaan asetuksia, ei ainoastaan 63 kaupunkien hakemusta ja haastatteluja, mutta tässä oli myös osallistuvaa havainnointia. Otin osaa valintaan ja seurantaan kaikkien kulttuurikaupunkien ta- tapauksessa 2009-2016. Se on paljon ja tämän tutkimuksen pohjalta ja osanottamisen pohjalta, lukemisen tutkimuksen pohjalta oli muutamia johtopäätöksiä ja suosituksia näiden kaupunkien ohjelma, ohjelmat ovat parantuneet suuresti, koska kriteerit ovat parantuneet. Kaupunkien nimittäminen on seurattavampaa ja selkeämpää. EU-toimielinten nimeämä juuri kykenee takaamaan, että ohjelmien eurooppalainen dimensio on suojeltu. Muutenhan tällä on taipumus muuttua kaupunkien taloudelliseksi kehittämiseksi. Enemmän kuitenkin pitäisi kiinnittää huomiota eurooppalaisen ulottuvuuden ymmärtäminen. Tätä kriteeriä täytyy täsmällisemmin määritellä. Mutta niin ajattelevat, että eurooppalainen otos on sitä, että kutsutaan ulkomaalainen taiteilija näyttelyyn tai konserttiin. Tämä ei ole totta. Tässä on liian vähän tilaa eurooppalaiselle kulttuuriperinnölle ja Euroopan haasteille. mikä on myös ollut selvää kaikkien näiden vuosien jälkeen, että tämä kulttuuripaikanpunkitoiminta on kaikkein arvoikkaan nimeke, jota kaikki Euroopan kaupungit haluavat. Tämä perinne, prestiisi, merkitsevät sitä, että toimintaa pitäisi jatkaa. Enemmän pitäisi suojella Euroopan kulttuurista kehittymistä, kuten mainitsinkin. Tapa, jolla ohjelmat muotoillaan. Että osat muuttuvat eläviksi, koska usein paikallispolitiikot nyhärtävät kaiken itse. Ja sitten pakottavat paikallisyhteisöt osallistumaan Tämä on osallistuvan demokratian vastaista. Ja tähän me juristakin pyrimme vaikuttamaan. The resources for European Capital of Culture have been... Euroopan kulttuurikaupunkeja on voimakkaasti kritisoitu. Keneltä kysynkään? Vetoisin Euroopan parlamenttia siihen, että lisättäisiin enemmän varoja Melinna merkuri palkinnotoon jotta kaupungit voisivat investoida paljon rahaa ja lisäämään sosiaalista inkluusi, inkluusiota. Tämä olisi mukava eilen Euroopan puolelta. Ja sitten kysymykseen, pitäisikö tätä toimintaa jatkaa? Sanoisin kyllä. Ei sitä saa lopettaa. Sitä pitäisi edelleen kehittää myös. Ei ole mitään muuta eurooppalaista kulttuuritoimintaa e-, e-, Euroopan foorumilla, missä olisi tällainen yhteistyötaho, jossa on niin monenlaisia toimijoita, poliittisia toimijoita, paikallisia, kansallisia, kansainvälisiä toimijoita ja paikalliset kansalliset. Tämä on uskomatonta. Tämä on ainoa foorumi, jossa poliitikot ja kansalaiset voivat yhdessä osallistua. Sellaisiakin ääniä on kuulunut uudennastuksen valmistelussa, että pitäisi rajoittaa toimet joihinkin maihin. Enpä tiedä kriteereistä, mutta prosessin pitäisi olla avoin niin kuin nyt. Kaikkien pitäisi voida osallistua tähän kilpailuun. kulttuuriperinteestä tai tästä potentiaalista tai luomiskyvystä riippuen. Jokaisella maalla pitää olla oikeus esitellä kulttuuriaan eurooppalaisella foorumilla, joten koko ajan osallistumiskykyä pitää erottaa ja rajoittaa. Sitten valintaprosessi. paneelin, joka koostuu kansainvälisistä asiantuntijoista, pitäisi jatkaa toimintaa, mutta sen rakennetta pitäisi pohtia. Onko se onko täydellinen ratkaisu yhdistää kansainvälisiä asiantuntijoita kansallisiin asiantuntijoihin? Usein meillä on sellainen tuntu, ja kansalliselta hallitukselta kuultiin, että maassa ei ole yhtään riippumattomia asiantuntijoita, joten heidän täytyy nimittää ministeriöiden edustajia. Asiahan on näin. Minä haluaisin rehellisesti, että kansainvälinen juuri päättää nimekkeen nimi, nimeämistä. Tämä seuraavaksi kerraksi. Toinen ehdotus on, taatkaa sukupuolten tasa-arvo paneelissa. ovat joskus vähemmistössä, Ja joskus on vaikeaa saada äänemme kuultua. Ja säilyttäkää ikätasapaino. Paneelissa on hyvin vähän nuoria, mutta nuoretkin ovat kokeneita. Ja lopuksi pitäkää huolta, että uudet jäsenvaltiot ovat yhtä edustettuna kuin vanhat. Olin ensimmäinen Keski-Itä-Euroopan edustaja ja monta vuotta minä olin ainoa. Voitteko uskoa? Minun vastuuni oli varsin laaja. Taistelin kymmenen maan puolesta, joten pitäkää huolta, että tasapaino säilyy uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä. Meillä on vielä yksi ja viimeinen ehdotukseni. Kun puhumme Euroopan kulttuuripääkaupunkien kriteereistä. Puhumme eurooppalaisesta ulottuvuudesta, joka ei ole välttämättä selkeä, mutta sitä voi selkeyttää niin, että se laajenee enemmän kuin taiteilijavaihtoihin. Meillä on tämä kansalaisten ulottuvuus, joka heijastaa kaupunkia kansalaisten kunnianhimoa, mutta ehdottaisin vielä yhtä kriteeriä, joka liittyy siihen EUn ulkopolitiikkaan ja naapuri, naapuruuspolitiikkaan. Tämä on solidaarisuuskriteeri. Kriteeri. Solidaarisuus on arvo. Voisimme saada tähän skeemaan arvon, joka ei liity ainoastaan integraation ja talouden kehittämiseen. Solidaarisuus vetoaa sekä kansalaisiin, Mutta EU ja YK ja, ja jakavat me pomme solidaarisuudesta, kun puhumme miljoonan kehitystavoitteesta ja, ja naapuruspolitiikoista myöskin. Miksi me pyytäisi parlamenttia edistämään solidaarisuutta kulttuuripääkaupungin kautta? Olisi hienoa. jos parlamentti keskustelisi tästä ja ottaisi sen käyttöön. Kiitän myös kaikesta tuosta, joka meille, minulle ja Andreas Viisantille on annettu. Yhdessä vaiheessa kaikkia meitä yllätti tämä kulttuuripääkaupunkitoiminta. toiminta kun me saamme yhtäkkiä 16 hakemusta Espanjasta ja 11 Puolasta, työ, joka tässä vaadittiin, oli ennalta näkemätöntä, joten puoltaisin enemmän tukea komissiolle sekä rahoitusta että henkilöresursseja. Paljon kiitoksia, että sain että sain toimia eurooppalaisen asiantuntijana. Thank you for your work. Kiitos tekemästänne työstä. että tehän teitte sen, koska me pyysimme teitä tekemään sen. Ja toivottavasti oli myöskin apua teidän omalle urallanne, ja sehän tietysti on loistavaa. On loistavaa, että joku saa uransa kohennettua tätä kautta, koska täällä on kuitenkin tekee työtä meille, mutta kiitos kovasti. Ja nyt sitten puheenvuoro herra Viisansille. Olkaa hyvä. Thank you, uh, and hello to everyone. Uh... Kiitos Terveisiä kaikille. Minä puhun englantia, joten kaikki ehkä voivat ymmärtää ilman tulkkaustakin sen, mitä tässä sanon, mutta tämä mitenkään, ei mitenkään ole tarkoitettu tulkkausta halventavaksi, mitä pitää suuressa arvossa, mutta joskus on hiukan tehokkaampaa puhua tätä kieltä, ja minähän olen työskennellyt tässä panelissakin. Uh, Minä olin 20 vuotta sitten ensimmäisen kerran tässä kulttuurivalikunnassa, hiukan ennen kuin käynnistimme Euroopan vertailevan kulttuuritutkimuksen instituutin luomisen ja sitä koskevan direktiivin. Noihin aikoihin kaikki oli muistaakseni hyvin tällaista tilapäistä. Olosuhteet olivat hyvin tilapäiset ja kulttuurin asema EUn ohjelmissa oli äärimmäisen hauras ja Euroopan parlamentissa ja myöskin instituutissa on menty pitkälle. Sen jälkeen Euroopan parlamentin rooli on ollut ratkaisevan tärkeä siinä, miten kulttuuri on saanut oikean paikkansa EUn politiikassa. Ja tietysti kulttuuripääkaupunkiohjelma on yksi kaikkein tärkeimpiä lippulaiva toimia tällä alueella. Mutta mekin olemme menneet eteenpäin instituuttina. Kahdeksan vuotta sitten me julkaisimme selvityksen Euro, luovasta Euroopasta Creative Europe, jossa oli huomattavia asiantuntijoita. Ehkä me olla ylpeä siitä, että komissio on saanut saman otsikon uudelle kulttuuriohjelmalleen. Muutama vuosi myöhemmin teimme sitten eh, selvityksen eh, taiteiden asemasta ja sen parlamentaarisen vaikuttajan parlamentin päätöksen 2007. Teimme vertailujen tutkimus, joka liittyy eh, luovuuden jakamis, jakamisesta, joka liittyy kulttuuriväliseen vuoropuheluun ja siihen vuoteen 2010, joka oli omistettu tälle vuoropuhelulle. Tässä siis hiukan sitä, mitä olemme tehneet. Voin vakuuttaa, että enemmän varmastikin vielä voidaan tulla tekemään ja tullaankin tekemään tulevaisuudessa. Kokemusteni pohjalta voisin sanoa, että lentolehtisessä, joka on jaettu kaikille valiokunnan jäsenille, tietääkseni on kerrottu asioista, minä tarvitse varmaankaan lukea sitä uudestaan. Voitte nähdä siitä yksityiskohtia paremmin näin paperilla. Paperissakin olen korostanut jo sitä, että nämä eivät ole mitään tällaisia uusia asioita. Danutalta kuulitte kaikista pääasioista, mutta kysymys on siitä, miten sisäisesti heijastellaan erinäisiä ongelmia, joita on olemassa, joita minä henkilökohtaisesti olen kohdannut tässä kysymyksessä tämän paneelin jäsenenä. Voisin sanoa asian näin, että minä koskaan ei oikeastaan ollut vastuussa Euroopan kulttuuripääkaupungin toiminnan ohjaamisesta tai poliittisesti vastuussa mistään asiasta, niin kuin taas nämä kaksi muuta ihmistä tässä vieressäni. Joten minun ammattitaitoni liittyy empiiriseen arvioimiseen ja haluankin sanoa Danutan tavoin, että minä saatoin oppia hyvin paljon tästä äh, kysymyksestä. Monet asiat, joita haluan korostaa, ovat tulosta tästä kokemuksesta. Ensinnäkin tämä Euroopan, Euroopan ulottuvuuden ongelma, jonka Danuta jo mainitsi. On aika outoa nähdä, miten eri tavoin tätä tulkitaan eri maissa. Todellakin jotkin näistä ehdokkaista ajattelevat, että jos ne ovat osa jotakin eurooppalaista verkostoa, niin se jo sinänsä riittää mutta sehän tietenkään ei ole tyydyttävää. Ja olisikin hyvä, jos saataisiin aikaan lisää selkeyttä siihen, mitä tämä merkitsee. Meillä on hiukan erilainen näkemys, ja meillä monilla panelissa oli hiukan erilainen näkemys, ja hyvin eri, erityisiä näkemyksiä, mikä olet mitenkään olet epäröiviä siinä, miten olisimme ilman, ilmaiset mielipiteitä, me olet jopa eri mieltä asioista. Minä olen sitä mieltä, että tämän lisäksi, että olemassa tiettyjä kriteereitä, joita täytyy asettaa ehdokkuudelle, kaikkien ehdokkaiden osalta olisi nähtävä koko prosessi, joka liittyy kulttuuripääkaupunkiohjelmaan kokonaisuutena. Ja monimuotoisuuden täytyy syntyä tästä prosessista kokonaisuutena. Sehän merkitsee sitä, että yksittäiset kaupungit mun mielestäni, niiden täytyy olla myöskin erottuvia ei voi olla niin, että ne kaikki ajavat jotakin yleistä eurooppalaista ohjelmaa, joka ainut niistä ohjelmaa, jotka rakenteeltaan muistuttavat toisiaan. Niiden pitäisi olla erityisiä, sitä täytyy olla erottuvia piirteitä, jotka viittaavat siihen alueeseen, josta, maa, josta kaupunki tulee. Ja kaikissa tapauksissa näin ei suinkaan ollut prosessin aikana. me myös opimme hedelmistä ja tuloksista, joita kilpailun kautta syntyy, e, jota kilpailun kautta, joka syntyi viimeisen uudistuksen jälkeen, ja juuri saatoitte kuulla, mitä merkitsee se, että todella arvioidaan 16 ehdokkuutta lyhyen ajan puitteissa, tai e, miten, millaista merkitsee, että ymmärretään mikä on totuus näiden asiakirjojen ja esitysten takana, jos vain on puolen tunnin esitys jostakin asiasta – ensimmäisellä kierroksella ja sitten toinen puoli tuntia kysymysten esittämiselle, se ei todellakaan ole riittävää sen tutkimiseksi, mitä hakija, mitä ehdokas on esittänyt, onko todella mahdollisuus olemassa sille, että hakija tulee täyttämään ohjelman tavoitteet. Niin. Minä olin hiukan huolissani siitä, että joissakin palasissa ovat muut asiat, kuten esimerkiksi suuren infrastruktuurin rakentaminen, teiden, lentokenttien, kongressikeskuksen rakentaminen on tullut yhä tärkeämmäksi näille kaupungeille, koska kaupungit ovat ajatelleet, että jos he voittavat tämän äh, haun, niin silloin on helpompi toteuttaa tällaisia toimia, jos ollaan back pääkaupunki, kulttuuripääkaupunki. Näin tietysti voi ajatella, mutta ohjelmahan ei suinkaan ajottu tällaiseen infrastruktuurin kehittämiseen saattaa olla, että infrastruktuurin kehittäminen on hedelmä tällaista menestyksekkäästä kulttuuripääkaupunkitoiminnasta ja että tapahtuu tiettyjä parantumisia. A... Mutta sen ei tulisi suinkaan olla päätavoitteena sillä, joka hakee tällaista ehdokkuutta. Niin, köyhet ja rikkaammat kaupungit, siihen liittyvä kysymys on jo otettu esille. Ja tässä mielessä voisi jopa löytää älykkään erottelumekanismin, joka liittyy näihin eroihin, jota voidaan katsoa rahoituksista taustaa, joka on suuressa määrin poikkeava eri ehdokaskaupunkien välillä. Ja voidaan, tai löytää kenties tuki sille, mahdollisuus sille, että voidaan tukea niitä, joilla on vähemmän varoja. Kenties jopa ehdokkuusvaiheessa jo, koska pitäisi olla tietoinen myös siitä, että jotkin näistä kaupungeista käyttävät paljon varoja jo valmistellessaan ehdokkuutta, mikä tietysti on kaikki hukkaan heitettyä toimia. Voitakaan tätä kilpailua ja joskus se saattaa jopa estää sen, että tehdään tarvittavia kulttuuriinvestointeja paikallisella tasolla. Mitä tulee paneelirakenteeseen ja menettelyyn? Mainitsin asiakirjassani ratkaisemaan tärkeän kysymyksen, joka liittyy paneelin riippumattomuuteen. Ja ehkä tulee selkeämpää sitoutumista tulevaisuudessa. Pidämme ehkä kenties vain itsestään selvänä sitä, että riippumattomuutta ei koskaan voitaisi täysin saavuttaa, mutta minä kuitenkin haluaisin nähdä vähemmän valtion suuntaut, valtiosuuntautunutta kokoonpanoa, niin kuin joskus on ollut. Niin, ja sitten meistä on ollut hyvin vaikeaa etenkin kun on ollut tällaisia suuria hakijajoukkoja löytää sovelliaita menet, äänestysmenettelyjä. Niitä muutettiin useaan otteeseen viimeisten vuosien aikana, joten ei ole olemassa mitään yksimielisyyttä tähän mennessä tästäkään asiasta. Olemme tietysti saaneet sellaista kokemusta. Olemme aina päässeet sopimukseen viime kädessä. Mutta olisi parempi, jos olisi äänestysmenettely, joka ottaisi huomioon nämä eri olosuhteet jos on kysymys siitä, että tehdään valinta kahden välillä, se on helpompaa, mutta jos täytyy tehdä valinta 15 joukosta, tilanne on vaikeampi. No niin. Viimeinen asia, joka menee samaan suuntaan kuin aiemmatkin kommenttini, nimittäin minähän nyt harjoitan tällaista vertailevaa tutkimusta ja pyrin kehittelemään arviointikriteereitä. Olen tehnyt sitä jo yli 30 vuoden ajan. Minulla on sellainen tunne, että vaikkakin tällainen ex post arviointi tai puolivälin arviointi, edeltävä arviointi siitä, miten pääkaupunki menestyy ja miten on saavutettu aikaan tuloksia. Tässä on tapahtunut huomattavaa menestystä ja edistystä vuosina, ja nyt on syntymässä tietynlainen standardimenettely, jota käytetään lähes kaikkialla. Tätä kuitenkaan ei voida todeta siitä, mitä tapahtuu ennen tätä. Nimittäin silloin, kun ollaan tekemisissä hakijoiden kanssa, ehdokkaiden kanssa. Minä sanoin jo aiemmin, että on hyvin vaikea arvioida taustaa, kun paneeli on näin pieni, tai saa siis, joka on näillä ehdokkuuksilla. Onko siitä, että unohtuu tärkeitä asioita, vai onko todellakin kuvattu täysin olosuhteet, joita on olemassa tietyssä kaupungissa ja tietyllä alueella? Haluaisin että luotaisiin pari hyvää kriteeriä, joita voitaisiin käyttää tämän tarkistamisen etukäteen niin, että paneeli voisi luoda objektiivisen kannanoton liittyen siihen, mitä kaupunki esittää ja mitä kaupungin kanssa käytävässä keskustelussa saadaan kuulla. Tämä voisi koskea potentiaalia, kulttuuripotentiaalia, profiilia, onko kysymys innovatiivisesta ja alkuperäisestä vai siitä, että kopioidaan jotakin muuta. Ja tietysti rahoitus, luotettavuus. Me olemme juuri tulossa kokouksesta, joka meillä oli eilen. Seurasimme pääkaupunkia, tästä päätettiin. Ja meillä on sitten tilanne, joka on havaittu jo aiemminkin, että luvattuja varoja yhtäkkiä ei ollutkaan, ne katosivat jonnekin. Tärkeitä ohjelman osasia tai koko tarjouksen tärkeitä osia, jotka olivat hyvin ratkaisevan tärkeitä meille, ajatellen sitä, että tämä kaupunki sai nimenomaan tämän kulttuuripääkaupungin tittelin, ovat nyt katoamassa. Ja tällaistahan tietenkään ei saisi tapahtua. Se tavallaan saa esittämään kysymyksen siitä, onko niin, että yksittäiset maat, jotka ovat vastuussa tämän prosessin ohjaamisesta ja ovat olleet mukana takaamassa niitä lupauksia, joita ehdokkaat ovat tehneet, että onko niin, että niillä on kunnollinen rooli tässä yhteydessä vai pitäisikö tehdä jotakin sen varmistamiseksi paremmin, että kaikki kirjataan, kaikki mikä on kirjattu hakemukseen, ehdokkaan hakemukseen, myös laajalti toteutetaan, ettei vaan eivät vaan katoa jonnekin vuotta myöhemmin. Tässä siis nyt muutama tällainen kokemus, josta haluaisin teille kertoa, ja olen halukas keskustelemaan teidän kanssanne. Kiitos. Very much. Uh, Kiitos, herra Viisant. Nyt annan puheenvuoron Rova Enikot joka on myöskin entinen Luxemburgin kulttuuriministeri ja oli johtamassa ohjelmaa Luxemburgin kulttuuripäiväkapina. Etkö sinä hoitanut sitä kaksi kertaa? Hmm. Je vais parler en français, merci. Kiitoksia. Puheenjohtaja, puhun ranskaksi. Puhun kulttuuripääkaupunkihankkeen menestystarinasta ja puutteista. Tämä on varmasti yksi niistä ohjelmista, jotka ovat, on tuonut eniten näkyvyyttä unionille ja jonka kautta on voitu merkittävästi saada lisävoimaa kulttuuripolitiikalle. Nyt on aika pohtia muutoksia, koska vuoden 2019 jälkeen nimitysmenettely tarkistetaan ottaen huomioon saavutetut kokemukset. Minulla on kunnia olla täällä teidän kutsustanne ja yritän nyt kertoa teille omasta ammattikokemuksestani. Olen ollut ministerineuvoston jäsen yhdeksän vuotta, olin Euroopan parlamentin jäsen yhden vaalikauden ajan ja nyt olen neuvoston nimeämänä henkilönä tässä eurooppalaisessa raadissa, jossa pohditaan menettelyä, joka annettiin vuonna 2006. Olen voinut seurata koko tätä menettelyä sen noisten kokeilun kautta. Luxemburgissa minusta tuli minä menin kulttuuriministeriöön töihin vuonna 1995. Tuolloin Luxemburgista, Luxemburg oli kulttuuripääkaupunki ja olin siellä edelleen vuonna 2002, kun Luxemburgin te, Luxemburg teki ehdotuksen vuodeksi 2007. Teille on esitetty erilaisia tekstejä ja kertomuksia ja asiantuntijalausuntoja, enkä tule niistä nyt sen enempää puhumaan, vaan kerron pikemminkin omista kokemuksistani. Ensinnäkin eh, ministerineuvostosta yksimielisyys päättäminen on ongelmallinen. Vuonna 2008 esimerkiksi oli yhdeksän ehdotusta ja ainoa mahdollisuus päästä tulokseen oli nimittää pääkaupungiksi kaikki nämä yhdeksän. Ja tämä tietenkin heikensi näkyvyyttä. Vuonna 2002 nimitysmenettelyssä ei myöskään ollut mahdollista löytää sopimusta. Tarvittiin paljon diplomatiaa ja neuvotteluja neuvostossa, jotta saatiin vakuutettua yksi ministeri vetämään pois hänen ehdottoman nimi Kansallisella tasolla kuitenkin odotukset ja paineet olivat kovia. 25. toukokuuta 1999 päätettiin nimittää pääkaupungit jäsenvaltioiden taholta vuoteen 2019 lukon lyödyn listan kautta. Tämä oli tapa välttää yksimielisyyden aiheuttamat hankaluudet. Tämä päätös tehtiin silloin, kun jäseniä oli 15, eli ennen laajentumista. Kulttuuripääkaupunki aloitteena aloite tehtiin vuonna 1985. Silloin oli, tehtiin hyvin päteviä ehdotuksia, joita ei ole täytäntöönpanna, joita kannattaa varmaan pohtia hieman. Vuonna 1985 mainittiin muun muassa se, että muut jäsenvaltiot osallistuisivat valitun kaupungin ohjelman laatimiseen. Tämä olisi varmasti tuonut eurooppalaista ulottuvuutta. Varmasti voidaan vaikka ajatella kulttuuripäivä pääkaupunkia, jonka ohjelmaan osallistuisivat kaikki jäsenvaltiot ja raho- ne, myös rahoituksellisesti he, oso, ne, ne osallistuisivat tähän. Näin oltaisiin voitu esitellä koko Euroopan kulttuurin kulloisessakin kulttuuripääkaupungissa, mutta tähän liittyy rakenteellisia ongelmia. Nyt haluaisin niistä kertoa. Niitä on olemassa kaikissa maissamme. Useimmiten ulkoasiaministeriöt huolehtivat kansallisen kulttuurin edistämisestä ulkomailla. Näin ollen on olemassa ikään kuin kaksipäisiä rakenteita, jolloin tehtävät jakautuvat usealle ministeriölle ja näin teho, teho, tehokkuus kärsii toimivaltakistojen takia ja keinojen puutteen takia, varojen puutteen takia. Kulttuuripääkaupungin kaikkien eh, aloitteen tekijöiden hienoja visioita ei ole riittävästi hyödynnetty. Tästä oltaisiin voitu tehdä todellinen mobiliteettimalli, jossa olisi voitu saada kaikki mukaan ja olisi voitu kuluja käyttää järkevällä tavalla. Tämä olisi tärkeä poliittinen haaste ja tällaista ajatusta pitäisi pohtia. Eikö kulttuurin pitäisikin olla tärkeä tekijä jäsenvaltioiden välisissä suhteissa? kulttuuriministeriöiden poliittinen heikkous kansallisella ja Euroopan tasolla on se, jota voitaisiin korjata, jotta kulttuurista tehtäisiin tulevaisuuden ala, jonka puitteissa voidaan käsitellä monenlaisia ongelmia, kuten integraatiota ja selkkauksien ehkäisyä ja muiden jäsenmaiden tuntemusta kulttuuria ei pitäisi ymmärtää vain festivaaleina, valetteina, orkestereina, operoina, kirjallisuutena ja taiteina ja elokuvana ja muun tyyppisenä toimintana, vaan kes- keskeisesti tekijänä, joka erottaa ihmisen muista lajeista. Se mahdollistaisi moraalisen rekonstruktionkin näinä toivottomuuden aikoina. Ja voitaisiin pyrkiä kestävään kehitykseen, eikä, eikä jäätäisi vain sille tasolle, että esitetään ohimeneviä ilotulitusesityksiä. Tästä näkökulmasta kaupunkihanke voisi saada lisää suosiota ja, ja löytää uutta potkua vuoden 2019 jälkeen. Luxemburg mm, oli kaikkien kulttuurinen pääkaupunki vuonna 1995 ja tuolloin edeltäinen Saksan teer sitä valmisteli minä, minulla on kokemusta, joka on ehkä, ehkä vähän sokeraavaa sellaisille, jotka ajattelevat, että poliitikot ja ohjelmoiden johtajat pitää etää erillään. Kun Luxemburg nimitettiin pääkaupungiksi, valtio nimitettiin yhteisrahoittajaksi, perustettiin hallinnointikomitea, johon kuuluivat kaupunginjohtaja, kulttuuriministeri, kaupungin ja valtion korkeat virkamiehet, valtiotalouden johtava tarkastajia ja kulttuuripääkaupunkivuoden johtaja joukkoineen. Tämän tiimityön kautta opin, millaisia käytännön ongelmia työhön liittyi. Kollegiallisen keskustelun kautta hanke saatiin hyvin hoidettua. En ole ollenkaan varma, että mikäli poliitikot loitonetaan liian kauaksi kentältä. He eivät ehkä ymmärrä, minkälaisia käytännön kysymyksiä tähän liittyy. Tietenkin ilmaisun vapaus on tärkeä periaate, jota on kunnioitettava. En myöskään suostuisi siihen, että joutuisin ottamaan vastaan Euroopan kumppaneilta tiukkoja oh- ohjeita koskien johtajien nimittämistä. Luulen, että komission pitäisi tässä suhtautua pidättä, pidättäväisesti. Tietenkin se voi puuttua asiaan, jos se tähän, siltä pyydetään budjetin osalta emme olisi läpäisseet nykyistä seulaa, mitä tulee kulttuurirakenteisiin. Luxemburg oli aikoinaan hyvin alikehittynyt. Vuoden 1982 terästeollisuuden kriisi oli johtanut siihen, että Luxemburgissa sovellettiin solidarisuusveroa ja kaikki uudet valtion rakennushankkeet olivat jäissä. Me emme olisi siis voinut vastata investointibudjettikysymyksiinkään. Ja infrastruktuurin puutteessa vuodeksi 1995 pystytettiin iso teltta ja se oli suuri mini menestys. Ihmiset olivat innoissaan ja, ja tämän jälkeen oltiin vakuuttuneita siitä, että kulttuuri infrastruktuureja tarvittiin ja ne, ne voitiin oikeuttaa. En kannata sitä, että pitäisi liikaa painottaa infrastruktuurin merkitystä usein, usein ehdokas kaupungeilta edellytetään investointia, Tämä on kaksiteräinen vi- miekka. Toki tästä on hyötyä silloin, jos muuten ei olisi tietoisuutta siitä, että ilman kunnollisia laitoksia ei ole myöskään tarjontaa. Tarjonta tässä tapauksessa luo kysyntää. Investointien pitäisi kuitenkin mm, riippua kansallisista tilanteista ja olisi myös syytä merkitä nämä infrastruktuurit kyltillä, jossa, jonka kautta muistettaisiin tämä pääkaupunki, kulttuuripääkaupunki menneisyys, kuten aina uusien hankkeiden kohdalla myös kulttuuripääkaupunki Halunke oli suuri menestys ja siitä oli paljon hyötyä Luxemburille ja se oli hyvin stimuloiva jatkoimme hanketta eteenpäin ja laadimme tästä monikulttuurisen hankkeen. Meidän piti valita kumppanuus kaupunki yhdeksi kuukaudeksi, se sitten venyi kokonaiseksi vuodeksi ja lopulta kulttuuripääkaupunki hankkeeksi valitsimme Sibiu kaupungin Romaniasta. Tämä kumppanuus tuotti suurta hyötyä molemmille osapuolille ja tiiviit yhteistyösuhteet rakentuivat eh, Luxemburgin ja Sibiun välille. Tämä oli Sibiulle suuri mahdollisuus, koska eh, kyseessä oli kaupunki ja alue, jota ei varmastikaan olisi nimitetty nykyjärjestelmän puitteissa. Luxemburg halusi hyötyä nimityksestään niin tehdäkseen siitä rajat ylittävää kulttuurista yhteistyötä eh, edistävän mallin suuralue Larlor Lux syntyi terästeollisuuden kulta-aikoina ja tuolla kyllä rajan molemmin puolin tiedettiin, mistä oli kysymys, toisin kuin raati, jonka piti ottaa kantaa meidän ehdotuksiimme. Tässäkin olisi yksi opetus meille ehdokas kaupungit eivät usein ymmärrä, että asiat, jotka ovat niille ilmiselviä, eivät ole yhtä ilmiselviä muille. Raati ei tuntenut tätä olemassa olevaa suuraluetta sellaisena kuin se oli ollut jo vuosikymmeniä ollut olemassa, mukaan lukien parlamenttien väliset neuvostot ja säännönmukaiset ministerikokoukset. Radin jäsenenä minä vastustin eh, eurooppalaisen raadin nimittämistä tähän tehtävään vuonna 2006. En tätä tukenut. Tästä tuli liikaa pettymyksiä ehdokaskaupungeille ja, ja syypääksi löydettäisiin aina komissio ja Brysselin byrokratia. Minä aikanaan puolustin kansallisen tason esikarsintoja ja, ja sitä, että jäsenvaltio sitten ehdottaisi yhtä kaupunkia ja ministerineuvosto päättäisi järjestyksestä sain kokemuksia myös Espanjasta ja Puolasta. Siellä oli useita ehdokkaita ja ohjelmia, jotka olivat hyvin tasaväkisiä ja tuollaisissa tapauksissa kansallisen tason kilpailut olisi ollut vaikea järjestää. Ensimmäinen etu josta ka- ja hyöty, josta kaikki ehdokaskaupungit hyötyivät, oli se, että e, ne pystyivät tietyn ajan valmistelemaan ohjelmaa, jolla esiteltiin omaa kaupunki Tietenkin häviäjille pettymys oli suuri, mutta kilpailussahan on aina niin, että paras voittakoon. Mitä sitten tulee näihin kriteereihin parhaan nimittämiseksi? Onko eurooppalainen raati pätevä tai riippumaton? Onko se vapaa paineista ja vaikutusvallasta? Minun on sanottava, että komissio on tehnyt kaikkensa niin, että raati voitaisiin suojella mahdolliselta paineelta ja jäsenet joutuvat allekirjoittamaan ilmoitukset, joissa todetaan, että ei ole jäävyysongelmia. Niillä ei ole oikeutta luopua näitä puhua lehdistölle eikä hyväksyä kes- kutsuja ilman komission suostumusta. Asiakirjat lähetettiin postin kautta jäsenten kotiin ja sitten pidettiin kokouksia Brysselissä ja ja näissä pää, kulttuuripääkaupungeissa jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi ja tämä merkitsee, että yksikään jäsen, jonka mandaatti ei ole uusittu, ei voi seurata menettelyä alusta loppuun asti ja olisikin parempi löytää tapa, joka mahdollistaisi se, että yhden kaupungin koko menettely voidaan seurata alusta loppuun. Radin jäsenet, tietyt radin jäsenet lähetettiin aina vierailemaan näihin pääkaupunkeihin eh, ja saivat siitä henkilökohtaisia kokemuksia ja, laati, ja solmivat luottamuksellisia suhteita kaupungin kanssa. Ja joskus eh, Raadin puheenjohtajan vierailun kautta saatiin ongelmatilanteita laukaistua. Kulttuuripääkaupungit itse ovat todenneet, että Raadin apu on ollut niille hyvin arvokasta. Mutta se, että yhteyksiä ei ole juurikaan muiden kulttuuripääkaupunkien välillä, on harmittavaista. Verkostoituminen näiden kaupunkien välillä voisi, edel- voisi edistää kokemuksen keräämistä ja parantaa yhteistyötä, tiivistää yhteistyötä ja myös auttaa valmisteluvaiheessa uusia kulttuuripääkaupunkien valmisteluvaiheessa. On olemassa toki kulttuuripääkaupunkien yliopistojen välisiä verkostoja. Mutta nämä toimivat erillään. Minä olen sitä mieltä, että paikallista ulottuvuutta olisi korostettava enemmän. On erittäin hyvä, että puhumme eurooppalaisesta ulottuvuudesta, mutta paikallisväestölle ei pidä jäädä sellaista vaikutelmaa, että Hanke on heille syötetty ylhäältä päin ja sitä johtavat ulkoiset asiantuntijat. Tietotaitoa ei tietenkään saada yhdessä yössä. Yksi vaihtoehto on vedota asiantuntijoihin, mutta olisi tehokkaampaa luoda kursseja olemassa oleviin kulttuuripääkaupunkeihin nimitettyjä pääkaupunki, kulttuuripääkaupunkeja varten. Nykyinen malli on nyt vahvasti komission käsissä. Raati ei ole voinut tavata komission jäsentä. Työrytmi oli sellainen, että oli hyvin vähän mahdollisuuksia pohtia asioita ja keskustella. Raadin on kannattava vastuu ja tehtävä valinnat ilman todellista interventio-mahdollisuutta ja tukimahdollisuutta. Kulttuuripääkaupunki-ohjelma on ohjelma, joka olisi hallinnoitava sillä tavalla, että ymmärretään, että kyseessä on kaikkien kulttuuriohjelmien lippulaivahanke ja sillä pitäisi olla pitkäaikaisempia vaikutuksia. Sitä pitäisi käyttää vipuna muihin tarkoituksiin. Olisi tärkeää tehdä tästä hankkeesta pitkäkestoinen kulttuurisen kehityksen hanke eikä vain yhden vuotin, yksivuotinen hanke. Olisi myös tärkeää arvioida investointeja alkuvaiheessa, ottaen huomioon kulttu- kouluohjelmat ja kulttuuritekniikan oppiminen, kulttuuribudjetit, vähemmistöjen integraatiotoimet ja yhteistyö rajat ylittävien instituutioiden kanssa. Kaupungeille olisi erittäin tärkeää kehittää asiantuntevuutta paikallisella tasolla. Kaupunkien verkottaminen esimerkiksi niin, että mukana olisi kuusi viimeisintä kulttuuripääkaupunkia, eli 12 pääkaupunkia voisi käyttää kiertävää puheenjohtajuutta, ja tämä saattaisi olla hyödyllinen mielipiteiden vaihtofoorumi edelleen, mitä tulee valintoihin, mikäli sälytetään asiantuntijaelin tai komission raatiin, niille pitäisi antaa riittävät keinot toimia paremmin. Edelleen olisi ratkaistava, ratkaistavaa eh, ongelmat, jotka liittyvät eh, taiteilijoiden eh, statukseen ja hankaluuksiin, joita teidän valiokuntanne on maininnut useissa valiokunta-aloitteisissa mietinnöissä ja toiminta on edelleen pelk- tai nämä asiat ovat edelleenkin jääneet vain paperille – kun ajatellaan viisumipolitiikkaa ja rahoituspolitiikkaa ja niin edelleen. Loppupäätelmänä haluaisin todeta, että toivon, että parlamentti alkaa antaa selkeitä ohjeita tietylle alueelle ja että parlamentti edelleen jatkaa taisteluaan niin, että kulttuuri saa sen aseman, joka sille kuuluu. Kiitoksia. So, Monsieur Fis- Kiitos Erne. Ja nyt herra Fisas. Yeah. Muchas gracias, presidenta. Creo que es un tema realmente... Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tämä on todella kiinnostava ja tärkeä aihe, mutta minulla on joitakin kysymysmerkkejä tässä. Ensinnäkin mitä tulee tähän valintajärjestelmään. Jos ymmärsin oikein, niin tietyistä päivämääristä alkaen 2016 alkaen käsitel, käsittääkseni jäsenvaltiot tulevat ehdottamaan kaupunkia. Enkä tiedä mikä rooli tässä sitten on Euroopan parlamentilla tai komissiolla onhan aika vaikeaa vastata kieltävästi jäsenvaltion ehdotukseen. Järjestelmiä on käsittääkseni ollut useita ja haluaisin tietää, mikä teidän mielestänne on kaikkein paras. Ja haluaisin myös tietää, tehdäänkö nämä valinnat todella kulttuurikriteerein vai onko tässä muunlaisia poliittisia valintakriteerejä. Mahtaako teillä olla mitään konkreettisia tutkimuksia siitä, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia, matkailuvaikutuksia kulttuuripääkaupunkihankkeella on valituille kaupungeille? Kiitoksia. Helga Trypel. Helga Trypel. Thank you. Kiitos Esi- asiantuntijoille ja kiitos kaikista johtopäätöksistä ja suosituksista, joita meille on annettu. Ja ennen kaikkea minulla on kysymyksiä Danuta Glondisille. Yksi johtopäätöksenne on, että pyydätte, että teollisuuden sektori, kulttuurisuuden sektori, jonka paljon on miljoonia Euroopan kansalaisia, joka, että se voisi saada yhtäläisiä mahdollisuuksia kehitykselle verrattuna muihin sektoreihin. Haluaisin tietää, mitä tämä oikein tarkoittaa välineiden ja muiden tasolla. Mitä te siis ajattelette verrattuna esimerkiksi autoteollisuuteen tai älykkäisiin verkkoihin tai mihin? Sitten te puhutte sen puolesta, että otettaisiin käyttöön eurooppalainen kulttuurin rahasto suhteessa kolmansiin maihin. Haluaisin tietää, mitä tämä tarkoittaa. Ja minua myöskin miellytti kovasti se, että sitten, että joka vuosi olisi rinnakkain eloa itäisen ja läntisen Euroopan välillä kulttuuripääkaupunkiyhteydessä. Olen nyt aivan liian väsynyt en enää oikein varmaan ymmärrätte, mitä tarkoitan. Mutta haluaisin vastauksen tähän. Kiitos. Minäkin haluaisin osallistua keskusteluun. Haluaisin herra Viisandin esittämän kommentin jäädä, en halua, että se unohtuu. Minusta kilpailu yhden maan sisällä ei ole järjetöntä, jos yhdestä sitten tulevaa kulttuuripääkaupunki. Kaupungit, jotka osallistuvat tällaiseen kilpailuun, tekevät uudistuksia, tekevät paljon työtä, ponnistelevat. Se tehdään niin, että tarkoituksena on hakea kulttuuripääkaupungin titteliä, mutta eivät tätä ei tehdä turhaan. Ponnisteluithan ovat olemassa ja työtä jatketaan. Palaan nyt tässä Saksaan. Meillä oli paljon kaupunkeja, jotka Essenin ohella olivat hakijoina ja vielä tänäänkin nämä kaupungit ovat yhteydessä toisiinsa. En todellakaan halua, että nyt syntyy sellainen vaikutelma, että tämä on ollut turhaa. Tämä ei ole, että voidaan sanoa, että nämä, ei voida sanoa, että nämä ole ponnisteluja taisteltu kansalaisten nimissä, kaupunkisuunnittelun etujen nimissä, kun vain ajatellaan tätä tiettyä tavoitetta. Tämä ei suinkaan tietysti on niin, että näin tapahtui ja tehtiin tämä kilpailu mutta se ei ole mitenkään katastrofaalista. Sitten se, mitä Helga Trymer sanoi. Vuoteen 2019 astihan kaikki on nyt lyöty lukkoon. Me tiedämme, tiesimme tämän jo ennen kuin me eh, yhteistyimme, siis olimme aika ymmärrämme siitä, että vuonna 1999 tietää, että vuonna 2004 tulee uusia jäsenvaltioita, vuonna 2007 lisää, että silloin sanottiin, että vuonna 2019 yksi kaupunki kussakin maassa – se johti sitten siihen, että Luxemburg vapaaehtoisesti aloitti sen, että meillä oli kaksi kaupunkia, eli yksi kaupunki uusista tai itäisistä maista. Luxemburg itse valitsi Sibiun. Muissa tapauksissahan maat ehdottivat itse näitä kaupunkeja. Minusta olennaista on nyt se, että mitä tapahtuu vuoden 2019 jälkeen. Uskotteko, että pitäisi jatkaa samaan tapaan kuin nytkin, yksi vuosi joka vuosi yksi kaupunki vai joka vuosi kaksi kaupunkia vai onko muita mahdollisuuksia, että kenties yksi alue, Eniko Schöpkeshän teki tämän Luxemburgin osalta ja nyt näyttää siltä, että Maastricht on sitä mieltä, että jos kysymys on alueista, niin silloin Maastrichtillakin olisi enemmän painokkuutta Aachenin saakka, jopa mikä olisi aika kaunista ja mukavaa. Mutta komissiohan voi jälkikäteen vielä sanoa tästä, mitä ajattelee, mutta miltä tulisi nyt tilanteen näyttää vuoden 2019 jälkeen? Sillä, jos jatkamme vanhaan malliin, eli yhdelle kaupungille annetaan tämä titteli, silloin kestää kaksi sukupolvea ennen kuin jokin maa on vuorossa. Eihän nyt näin tämä voi olla järkevää. Silloin tämä tällainen majakkalaatu katoaa. Meidän pitää voidaan pohtia myös sitä, miltä tämä ylipäätään näyttää vuonna 2019. Pitäisi varmaan ajatella tätä paneeliakin uudestaan. Kun Erna sanoo, että hän oli vain, että vain kolme vuotta ollaan paneelin jäseniä, ja että jos ei seurata, voi seurata sitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, on se sinänsä este. Pitäisi ehkä pohtia sitä, pitäisikö tätä muuttaa. Ta- minulla oli myös kysymys. Uskotteko te, että, että seuranta josta on puhuttu ja jota mekin olemme halunneet, että seuranta todella on riittävän tehokasta. Palaan kaupunkiin, joka oli kolmantena. Muistan, että Istanbul teki aivan upean esityksen kansalaisjärjestöjen edustajat olivat kansallisyhteiskunnan ihmiset olivat mukana tekemässä esityksiä. Mutta sitten kun Istanbulista tuli kulttuuripääkaupunki, niin sitten asioista huolehtikin enää vain kaupunki ja liike-elämä. Tällaista ei saa tapahtua. Voidaanko tämä estää? Riittääkö seuranta? Riit- niin, mahdollisuuksiahan on. Tässä olikin useampia kysymyksiä yhdellä kertaa. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoroja esittää kysymyksiä? Muuta nyt herrolle ja rouville puheenvuorot. Olkaa hyvä. Herra Viisant. Herra Wiesand, nein, niks. Ja, bitte. <laughs> Nachdem ich eben so nett... Niin, kun nyt minua tässä näin mukavasti puhuteltiin, minä todellakaan en ole kilpailua vastaan päin vastoin. Mutta minä muotoilenkin asian hyvin varovaisesti omassa paperissani. Se on toinen äh, luetelmakohta aivan ylhäällä. Joka tapauksessa nimittäin on ollut hyötyä siitä, että on valtava ero siinä, että onko niin, puhuin Monsin ja mainitsin Kositsen. Monsin tapauksessahan kaupunki, kun se vuonna 2015 ot, ottaa tämän kulttuuripääkaupungin roolin hoitaakseen, sillä on ollut noin 15 vuotta aikaa valmistella asiaa, koska jo pitkään oli jo tiedossa se, että siitä tulee Kulttuuripääkaupunki saa tukea ja kilpailu ei ollut. Se oli sinänsä vahinko. Ja tässä syystä ensimmäisellä kierroksella en äänestynyt edes tämän ehdotuksen puolesta suoraan sanottuna. Mutta menestys, jota minulle paikalla osoitettiin ja jota me voineet todeta seurannassa, on jälkikäteen saanut minut vakuuttuneeksi. Eli hyvässä valmistelussa on järkeä. Ehkä tässä mielessä voitaisiin todeta, että on välttämätöntä harjoittaa enemmän valmistelua ja tehdä sitovampaa valmistelua. Asiat, joita luvataan, täytyy, niiden olla sitovia tässä prosessissa. Tämä ehkä olisi ratkaisevaa tässä tarinassa. Voimme seurata tätä. Me olemme pyrkineet seuraamaan tätä seurannassa. Olemme myös muuttaneet menettelyjä prosessin aikana, sopeuttaneet niitä ja olemme saaneet apua myös Euroopan komissiolta, sekin on jo mainittu täällä. Mutta kysymys on aika pienestä, suorastaan liian pienestä yksiköstä komissiossa, joka joutuu tekemään kaiken tämän työn. Siinä vaiheessa, kun kysymys oli enää 2304, vaan niin monesta kuin Espanjan ja Puolan tapauksessa, niin monesta hakijasta, silloin ehkä paine on liian suurta. Ja niin panelissakin. Tämän halusin tässä todeta. Tämä on asia, jota täytyy kunnioittaa tulevien sääntöjen yhteydessä. Sitä täytyy heijastella niistä, jota on joustavampia ja jotta voidaan sopeuttaa ne paremmin tilanteeseen. Ehkä vuonna 2019. Niin, 2019 siihen teillä ei ole mitään ehdotusta, ei. Hmm. Rova Klondis. Okay, uh, you're referring to... Se Te että asiakirjaa, joka on paljon kattavampi kuin johtopäätökset. Koska siinä pariskellaan myös Euroopan politiikkaa, Kaksi miljoonaa ihmistä oli 2006 kulttuurisektorilla töissä. Joten se on ihan tasavertainen tekijä taloudessa. Perinteinen Talous on kriisissä, joten kulttuurista voisi tulla kehityksen moottori. Tämä on klisee, kaikki tietävät tämän. Krakovan tapauksessa ennen kuin se oli Euroopan kulttuuri pääkaupunki. Ennen vuotta 2000 meillä oli 1,3 miljoonaa vierailijaa vuodessa. 1,4 miljoonaa oli hienoa. Mutta vuonna 2000 jälkeen kasvu on lisääntynyt ja nyt 7, 8 miljoonaa turistia vuodessa. Joten kulttuurin täytyy investoida ja tukea kulttuurisektoria. Sitä Euroopan kulttuurikuukauteen viitaten. Olen pettynyt, että Euroopan kulttuurikuukausi, joka oli hyvä eurooppalainen aloite, jossain vaiheessa lopetettiin. Ja sitä ei sitten enää elvytetty. Meillä pitäisi olla ohjelma Euroopassa, joka on suuntautunut myös maille, jotka haluavat EU-jäsenyyttä. Tämä helpottaa ymmärrystä, demokraattista muutosta. Voin puolalaisena sanoa, joka koki tämän ihan iholla. Ehkäpä te vastaisuudessa herätätte se uudelleen henkin tai luottaa jonkun muun keinon, jossa EU-maat ja ei-EU-maat voivat tehdä yhteistyötä. Siksi minä suosittelin kulttuurikuukautta. Minä unohdin mainita, vastata kysymykseen, joka koski kulttuurisia muita kriteerejä. Näissäkin maissa, joissa tämä näytti olevan kysymys. Meillä oli sisäisiä keskusteluja tästä. Ja tiukasti päätimme, että milloin keskustelu alkoi muuttua poliittiseksi. Keskustelu lopetettiin ja palattiin olennaisiin kriteereihin. Ja päämaan valinnan kulttuurisiin kriteereihin. Tässä vastaus kysymykseen Emme ole vasta siitä, mitä tiedotusvälineet eri kaupungit ajattelevat tästä. Se on toinen juttu. Emme voi pitää vastuussa, jos pääministeri sanoo, että se tai tuo kaupunki ansaitsee tulla pääkaupungiksi ennen kuin valinta tehdään. Se ei ole meidän vikamme. Mutta vältämme tällaisia poliittisia keskusteluja niin paljon kuin mahdollista. Ja vuonna 2019 jälkeen minun mielestäni kulttuuriin liittyviä toimet, niiden pitäisi kattaa Eurooppa kokonaisuudessaan. Ja olla kunniaksi historiallemme. Miten sitä hallinnoidaan? Voidaanko sitä hallinnoida nykyjärjestelmälle? Sitä epäilen. Joo. Herna. Niin. Kyllä minä ajattelen, että ei ole mikään huono asia se, että tämä kiertää maasta toiseen. Ja minusta se, että on kaksi kaupunkia vanhasta ja uudesta Euroopasta, jossa asian näin haluaa ilmaista, että ne, jotka valitaan siis samanaikaisesti, että sekin on yht, ollut sitova sääntö, joka on saanut aikaan paljon yhteistyötä näiden valittujen kaupunkien välillä jo alusta alkaen, ja tämähän on ollut myöskin tehtävänä tässä ohjelmassa. Mitä sitten seurantaan tulee? Paneelilla on ollut hyvin tärkeä rooli. Me olemme sanoneet kulttuuripääkaupunkien johtaville henkilöille, että jos tietystä vaiheesta lähtien he eivät voi vedota paneelin ja sen johtajan silloin koko asia ei olisi toiminutkaan. Siis paneeli on saanut asian käyntiin komission kanssa, mutta totta kai täytyy pohtia sitä, mikä on tämän paneelin asema. Me teemme tämän tavallaan niin kuin muun työn ohessa, se ei ole mikään ammatti ja se vie paljon työaikaa, jos sen haluaa tehdä kunnolla. Ja silloin tämän elimen jos me emme halua mitään kilpailua sanoa, pitäisi nimittää sitä enää miksikään paneeliksi tai juriksi, vaan sen pitäisi olla rakenteeltaan toisenlainen. Minulla on sellainen tuntemus, että maat pitäisi vetää voimakkaammin tähän mukaan. Nimittäin myöskin kansallisvaltiot pitäisi vetää mukaan vastuuseen. Ja poliittinen kiista, jos Joskushan sanotaan sitä, että poliittinen on tässä puoluepoliittista, nimittäin poliittisuus on tällainen jalompi versio, ja sitten kun, jos me ajattelemme politiikkaa tällaisessa jalossa mielessä, niin silloin tietenkään kulttuuri ei voi olla ilman politiikkaa, se edellyttää politiikkaa. Mutta e, kiistely on aika ajoin ollut puoluepoliittista kiistelyä. Silloin kaupunki määritettiin, tuli vaalit ja sitten tuli toinen puolue valtaan. Ja sitten olikin ongelmia ohjelman ja henkilöiden välillä. Tällaisissa tapauksissa paneeli juuri voi olla rauhoittava, sovitteleva, mutta mitä kaupunkien taholta on valitettu eniten, on ollut se, miten on voitu hyödyntää aiempien kulttuuripääkaupunkien kokemusta. Sitä ei todellakaan pitäisi löydä laimiin. Nimittäin – verkosto kulttuurikaupunkien kesken olisi varsinainen aarrearkku uusista aloitteista. Laajentumistahan pettivät vuonna 2000, mutta ministerit jo vuonna 1999 ovat tehneet väärän päätöksen, se on totta. Niin, on intensiivistä. Niin, minun tietääkseni on olemassa tällaista kokemusta vaihtoa vanhojen kulttuuripakomukien ja niiden välillä, jotka sitä hakevat nyt. Maastrichtin osalta tiedän, että Maastricht on, sen ostavat käyneet Essenissä ja Tallinnassa ja Turussa. He ovat käyneet tutustumassa näihin kaupunkeihin ja ottaneet heidän kokemuksensa huomioon. Tämä on epävirallinen verkko. Se on epävirallista. Epävirallista. Jos se olisi selkeästi strukturoitua, silloin olisi olemassa säännöllinen foorumi ja vaihto, kokemusten vaihto olisi strukturoitua. Tätä tehdään, mutta se perustuu omaan aloitteeseen. Hinväis. Tässä siis viite komission suuntaan, että asia voitaisiin tulevaisuudessa hoitaa tällä tavalla. Nyt vielä kollega Skuria ja sitten on vuorossa komissio. Sì, io eh, volevo intanto fare una domanda Haluaisin esittää yhden kysymyksen, koska en ole oikein ymmärtänyt tätä menettelyä. Kollega Santiagokin siitä kysyi, mutta vastausta ei tullut. Näistä muistioista, jotka meille on jaettu, luen, että vuodesta 2013 alkaen kyseessä on siis menettely, joka alkaa vuonna 2013 päättyy vuonna 2019, jäsenvaltio nimittää yhden kaupungin Haluaisin ymmärtää nyt, mikä rooli meillä parlamenttina ja Euroopan unionilla on, mikä rooli komissiolla ja neuvostolla on. Käsittääkseni me täällä vain rekisteröimme jäsenvaltioiden päätökset. Ehkä vuoden 19 jälkeen voimme pohtia jotain muutoksia, mikäli tätä menettelyä ei sitä ennen voida vaihtaa niin, että toimielimillä tulisi toisenlainen ro- aktiivisempi rooli. Alun perin käsittääkseni, kun puhuttiin Euroopan kulttuurimerkistä, voitaisiin vaikka lähettää kaksi ehdotusta jäsenvaltioista ja me täällä sitten asiantuntijoiden kanssa voisimme tehdä päätöksen siitä, mikä näistä ehdotuksista olisi parempi mukaan lukien tarkoitukset, tarkoitusperät, joita Euroopan unionilla tässä asiassa on. Mitä tulee siihen, mitä puheenjohtaja sanoi, voitaisiin ajatella, että voitaisiin ehkä vielä, viedä pidemmälle tätä järkeilyä. Olen näinä kuukausina huomannut, että jotkut eh, joitakin ehdokkuuksia on tehty tulevaisuudeksi ja on on todella ajateltu, että ehdokkaana ei olisi ainoastaan kaupunki, vaan laajempi alue tai ehkä voisi olla temaattinenkin lähestymiskohta kaupungin tietty kulttuurinen ominaisuus voitaisiin linkittää lähikaupunkeihin tai alueeseen. Ehkä tämäkin voisi olla sellainen näkökohta, jotta voisimme vielä pohtia tarkemmin ja ehdottaa sitä sitten kaudelle 2019 mm, eteenpäin. Morgen das gemacht, was wir dürfen. Tänä aamuna teimme se, mitä me saamme tehdä. Pissas, tänä aamuna teimme, mitä meillä on lupa tehdä. Me hyväksymme ehdotuksen Rosavista ja San Sebastianista. Se oli ehdotus, jonka juuri paneeli oli tehnyt. Me emme ole asiantuntijoita emme voi seurata, emme voi arvioida. Sitä varten meillä on tämä paneeli. Tämä on siis tällainen menettelytapaan riittyvä toimi, ei sen kummempaa, mutta se on tehtävä, koska kysymys on toimesta, joka on meidän yhteinen toimemme. Minusta ongelmallista on se, en tiedä miksi uskoin sen, mutta käsitin, että jokaisen maan täytyy ehdottaa ainakin kahta kaupunkia, niin että voidaan tehdä valinta. En oikein ymmärtänyt, mitä tänne nyt on kirjoitettu. En ymmärrä tätä. Tämä on hullua. Paneli juuri voi tehdä arvioon. Jos on vain yksi ehdotus, sitten paneeli voi sanoa, että ei. Mitä sitten tapahtuu? Tällaistahan tapahtuu. Patras oli hyvä esimerkki tästä. Se oli hullua. Hullua. Rokaa minun edeltäjäni oli aivan poissa tolaltaan, koska ymmärtänyt, miksi Kreikka ehdosti Patrasta. Ja hän vakuuttaa puoletoverinsa muuttamaan esitystä. Se oli järjetöntä. Ei ollut muuta ehdotusta. Me pyysimme siis kahta ehdotusta jokaisesta maasta. Saksasta meillä oli, meillä oli pitkä lista kahdeksan tai kymmenen ehdokasta, jotka halusivat kulttuuripääkaupungiksi. Saksa teki valinnan. Saksalaispuolalainen mikä se nyt on? Görlitz, Görlitz, Zgozelets, Görlitz ja Essen. Joten Saksa valitsi kaksa ja antoi ne Jurin pohdittaviksi, ja Juri paneli teki valinnan. Se oli vaikeaa, vaikeaa, mutta viime kädessä jätettiin panelin tehtäväksi valita. Minä olin kovin varma, voisiko joku antaa minulle ajatuksen, ehkä komissio antaa vastauksen. Ehkäpä komissio nyt antaa, voimme kenties saada opittua jotakin, mitä komissio nyt ajattelee ensi vuotia varten. Herra Suha. Thank you, Madam Chair. Uh... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluatteko tämä reagoi juuri tähän? Tähän liittyen meillä on järjestelmä, joka perustuu neuvoston ja parlamentin päätökseen vuodelta 2006. totta, että jäsenvaltio on Ranska ja Slovakia. Kasitse ja Marseille on 2013 nämä maat ja kaupungit. Mutta valinta alkoi 2007 uusien sääntöjen aikana. Nämä olivat uudet maat, ensimmäiset maat, joissa jokaisessa jäsenvaltiossa oli pakollinen kilpailu. Ja tämä kilpailu on tällainen alhaalta ylöspäin kilpailu. Eli maa ei tee yhtä ehdotusta. Maan täytyy avata tämä kilpailu e, ainakin kuusi vuotta ennen kuin valinta olisi tapahtumassa. Ja tässä on valintavaihe, jossa on selkeästi eurooppalainen kansallinen yhteispaneeli. Ja seuraavana vuonna on loppuvalinta. Näin tätä on toteutettu vuodesta 2007 vuodesta 2013 eteenpäin. Te viittaatte Essenin ja Patchiin. Aikaisemmin valintaissa jäsenvaltiot vapaaehtoiselta pohjalta. Joko ne organisoivat valinnan niin kuin Saksa, jotka esittivät sitten kakkosjurille, mutta samanlainen vuonna Patch oli ainoa ehdokas. Jyrillä ei ollut valittavaa. Siksi parlamentti ja neuvosto tekivät päätöksen pakollisesta kilpailusta. Ja vuoden 2007 jälkeen on vain yksi tapaus, jolloin on yksi kaupunki, ja tämä on Belgian tapauksessa. Siinäkin vaiheessa pyydettiin ehdokkuuksia, ja vain yksi ehdokkuus tuli esille, että siinä oli valintavaihe, esivalintavaihe ja valintavaihe. Mä näin noita tapaus vuolta 2007. Muuten aina on ollut kaksi ehdokasta kustakin maasta. Ja Espanjan tapaus on äärimmäinen, kun ehdokkaat oli 16. Mutta nyt pyöritämme vuoteen 2019 järjestelmää 2006 päätöksen mukaisella skeemalla. Eli 2006 päätös sen mukaan jokaisella, jokaisen maan pitää tehdä kaksi ehdotusta. Ymmärsinkö oikein? Nyt ymmärsin väärin. 2006 päätös sanoi, että täytyy olla alhaalta ylöspäin kilpailu. Ja samassa, mitä minimiä ei ole ja mitä velvollisuutta ei ole, että niitä on kaksi, mutta hakijoita niin monta kuin on. Pelkän tapauksessa hakijoita oli vain yksi, muissa maissa hakijoita oli vain yksi, enemmän kuin yksi, ja Espanjan tapauksessa 16. Mutta herra Suhaa, anteeksi, että palaan tähän. Aina, aina, milloin kilpailu, on, kilpailu pidetään. Jos on vain yksi kilpailija, niin tämä ei toimi, mutta pitääkö vain tehdä kaksi ehdotusta? Ein Vorschlag gibt. Vai yksi? No, country is not making any... Maa ei tee mitään ehdotusta Jyrille. Alhaalta ylös ehdotukset annetaan tälle yhteiselle Jyrille, joka on eurooppalainen kansallinen. Tämän kansallisen eurooppalaisen Jorin yhteinen esivalintakokous – ja sen jälkeen valintakokous. Ja tämä yhteinen eurooppalainen kansallinen juuri, että ehdottaa yhtä maata kulttuuriministeriölle. Ja jäsenvaltion hallituksella on velvollisuus ehdottaa yhtä kaupunkien neuvostolle. Ja parlamentin rooli tässä prosessissa on, että parlamentilla on oikeus nimetä juuri yksi jäsen – Tässä seuraamme, että kaikkia sääntöjä noudatetaan. So, ich bin immer noch so schlau wie vorher. Vielleicht haben alle anderen es verstanden, nur ich nicht. Dann werde ich... No niin, en ehkä vielä ymmärtänyt. Ehkä olen aina voin varmaan antaa, saada tähän vielä selvityksen. Tämä on yksinkertainen kysymys. Eihän... No niin, no toistakaa sitten. No, minä kerron saksaksi. Wechsel des Verfahrens passiert zwischen der Art, wie die äh, Auswahl Täällä on ollut sekaannusta sinne, mitä Saksassa on tapahtunut esivalintavaiheessa ja millä perusteella ehdokkaat tulevat tällaista suoritinta ei enää ole olemassa. Tämä on näin yksinkertaista. 16 oli alun perin Saksassa, ne niin voivat nyt asettua ehdolle. Tämä on ero. Tässä on siis esivalintavaihe ja näistä 16 kaksi tai neljä tai viisi valitaan ja niillä on sitten mahdollisuus seuraavana vuonna puolustaa ehdokkuuttaan. Eh, Santiago, No, minä jo tästä hermostuin. Santiago, ymmärsitkö sinäkin nyt? Hyvä. Ymmärsitkö? Kaikki voivat hakea. Kaikki siitä maasta, joka on valittu. Kaikki voivat hakea ja paneelilla on sitten tehtävä näistä 16, 17, 18, 19 valita yksi kaupunki, ei valtio. Valtiolla on oikeus yhteen kulttuuripääkaupunkiin, mutta kaupungit itse esittävät hakemuksen komissiolle. Siis teille, anteeksi, teille tietysti. Klaro, nyt kaikki on selvää. No niin, nyt haluaako komissio vuoden 2019 tilanteesta esittää pitemmälle meneviä kommentteja. Kuka haluaisi? Okay, thank you, thank you, Madam Chair. I'm not, uh, I don't think that I'm going to clarify to you. Kiitos puheenjohtaja. En pystynyt täysin selventämään, mitä tapahtui vuoden 2019 jälkeen, koska ei ole vielä komission päätöstä, mutta voin kertoa teille, mikä prosessi on se, mitä me olemme tekemässä, miten me etenemme asiassa. Tietysti pidän suuresti arvossa teidän aloitettanne, että pidetään tämä kuuleminen, koska tämä on nyt yksi palanen mosaiikissa, joka liittyy tähän kuulemiseen. Me kärsivällisenä kuuntelimme kaikkia asianosaisia ja voin kertoa teille, että jo online-kuuleminen, jossa oli melko suuri osallistumisaste, joka on jo sen tulokset on julkistettu. Meillä oli julkinen kuuleminen Brysselissä täällä keväällä, toukokuussa muistaakseni, tai anteeksi, maaliskuussa jo, siis julkinen kuuleminen tästä aiheesta. Meillä on arviointiraportti, joka koskee nykyisiä kaupunkeja vuoden 2006 päätöksen mukaisesti, joten on runsaasti lähteitä, joita otetaan huomioon päätöstä tehtäessä. Tietysti toki kutsun että nyt kolme paneelin jäsentä, mutta heitä on kokonaisuudessaan seitsemän, ja me olemme jatkuvasti yhteydessä heihin. asia sitten seuraavasta ohjelmajaksosta on tietysti asia, joka on aina esillä, kun on kyse seurannasta. Mutta, rouva puheenjohtaja, haluaisin palata kysymykseen, koska vastaukseen kysymykseen, joka esititte seurannasta. Kysytte seurannasta, joka vuoden 2006 päätöksessä, toimiko seuranta vai ei. Minun on todettava, että seuranta on äärimmäisen tärkeä elementti ja seurantavelvoitteen käyttöönottopäätöksessä on ollut erilainen päätös. Siis suositukset paneelille, siinä on otettu käyttöön toinen seurantavaihe, jota me epäviralliseksi seurannaksi, joka on hyvin lähellä kaupungin nimittämistä, kun neuvosto tämän nimityksen tekee. Meillä on ensimmäinen äh, seurannan vaihe. Seurannan pitäisi siis olla äärimmäisen tärkeä elementti myös tulevaisuudessa, mitä tulee siis komission esitykseen. Riippumattomuus, joka panilla on, on äärimmäisen tärkeä asia. Minun on todettava, että me ehdottomasti haluamme pitää kiinni, haluamme ehdottaa eurooppalaista paneelia, eurooppalaista juria, koska meidän mielestämme eurooppalainen paneeli aina on ollut takuuna sille, että on ollut korkea taiteellinen ja kulttuurinen taso ja on myöskin ollut puolueettomuutta ja, ja oikeudenmukaisuutta valintaprosessissa. Siis jos on jokin asia, joka on pysyvä tekijä tässä valintaprosessissa, on nimenomaan tämä puolueettomuus ja korkea taso, joka on eurooppalaisella paneelilla, joka on ollut takuuna kaikissa valinnoissa tähän asti. Tämä on jotakin sellaista, mikä ehdottomasti tulee myös olemaan mukana tulevassa esityksessä. Sitten ehkä vielä yksi kommentti, joka liittyy net- verkottumiseen. Tämä mainittiin tärkeänä elementtinä tulevaisuutta ajatellen. Niinpä niin. Ja olette oikeassa. On olemassa kaupunkien verkko, se on epävirallinen. Me olemme useampaan otteeseen pyytäneet komissiosta, muistaakseni ensimmäisen kerran vuonna 2007, siis pyysimme tätä epävirallista verkkoa toimimaan ja kysymme siltä, halusiko se apua komissiolta, halusiko se, että Eh, sen otettaisiin mukaan kulttuuriohjelman puitteisiin, jossa, johon se voisi, jonka puitteissa se voisi muodolli, tehdä muodolliseksi tämän verkkonsa. Ja vastaus on aina ollut yksimielisesti ei, ei haluta muodollista verkkoa, halutaan säilyttää se epävirallisena, koska tällä tavoin sen tulisikin toimia. Ja verkon puheenjohtajana on aina se kaupunki, joka on isäntäkaupunki, ja kokouksia pidetään ainakin kaksi kertaa vuodessa, ja paikalle ei edes haluta komissiota tai panelia koska siellä tapahtuu myöskin tietoa epäonnistumisista, kielteisistä kokemuksista ja myöskin tietysti myönteisistä kokemuksista. Tämä on jotakin, mikä on käynnissä, ja meistä ei tunnu siltä, että meidän pitäisi muuttua tähän, puuttua tähän mitenkään, koska tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tämä tapahtuu, tämä toiminta sujuvasti ja myönteisesti. Eurooppalainen ulottuvuus. Totta kai päätöksessä on kohta, joka koskee eurooppalaista ulottuvuutta. Olen täysin yhtä mieltä kaikkien paneelin jäsenten kanssa, jotka ovat ottaneet tämän asian esille, mutta samaan aikaan tietysti äärimmäisen vaikeaa olla täsmällinen. Meillä on paljon vaihteluvuutta Euroopassa. Meillä on suuria maita, suuria kaupunkeja, pieniä kaupunkeja, pieniä maita ja todella pieniä kaupunkeja. Meillä on maita, jotka ovat keskellä, maita, jotka ovat reunoilla, joten eurooppalainen ulottuvuus on hyvin moninainen – Eurooppalainen ulottuvuus Tallinnassa on aivan erilainen kuin eurooppalainen ulottuvuus Marseissa. Jotta jos halutaan olla äärimmäisen täsmällinen ja jos ruvetaan puhumaan indikaattoreista tai muista välineistä, joilla kvantifioitaisiin tai tätä paremmin, silloin pitäisi pohtia sitä, miten voitaisiin olla täsmällisempiä ja selkeämpiä. Tätä ei kuitenkaan pidä liioitella, koska eurooppalainen ulottuvuus on hyvin vaihteleva elementti. Totta kai olen yhtä mieltä siitä, että kysymys ei ole pelkästään siitä, mikä on ulkomaalaisten lukumäärä, jotka tulevat kaupunkiin. Täällä oli myös kysymys, joka tuli Euroopan parlamentin jäseneltä, joka liittyi siihen, miten arvioidaan kulttuuripääkaupunkitoiminnan taloudellista vaikutusta. Haluaisin muistuttaa siitä, että meillä on ollut useita selvityksiä tästä aiheesta. Ensimmäinen vuodelta 2005, sitten Tämä keskittyi siis pelkästään kulttuuripääkaupunkeihin. Sitten meillä oli 2006 selvitys, joka koski kulttuurin taloutta, jossa myöskin nämä kulttuuripääkaupungit ovat osa tätä asiaa. 2010 meillä oli selvitys, joka koski luovuutta. Siinäkin oli mukana esimerkkeinä lukuisia kulttuuripääkaupunkeja. Sitten meillä oli tämä ulkoinen arviointi kaupungeista, ja sitähän tehdään joka vuosi. Ja totta kai taloudellinen vaikutus arvioidaan myös. Joten minusta nyt Euroopan kulttuuripääkaupunki on Euroopan unionin toiminta, joka saa laajinta, johon koostuu laajinta ymmärrystä sen taloudellisen vaikutuksen osalta. Olisi vielä yksi kysymys. Te puhuitte eurooppalaista panelista. Mikäs muu sitten? Hm? Sanoitte, että meillä pitää olla eurooppalainen paneeli eikä nyt missä vaiheessa ollut aikomuksia, että amerikkalaisia kutsuttaisiin tai aasialaisia. Falsch verstanden. Vai ymmärsinkö asian väärin? Onko te, tarkoittiko tässä sitä, että, että täytyy pitää kiinni eurooppalaisesta paneelista? Mitä te oikein tarkoititte? Did you mean by you? Mitä te tarkoititte eurooppalaisella paneelilla? Okay. Uh, the... Meillä on tällä hetkellä kahdenlaisia valintalautakuntia. Yksi on eurooppalainen, ja sen nimeä parlamentti, neuvostoalueiden komitea Euroopan komissio. Ja sitten meillä on kansallinen juri, ja minä viittasin tähän eurooppalaiseen juriin. Ja teillä on kolme edustajaa tässä edessämme. Ne. Ja se takaa, että järjestelmä on reilu. Minä ymmärsin eurooppalaisen amerikkalaisen ja muun vastakohdat. Will not be proposing certainly to have American jury. Eh, e-, varmaan amerikkalaiset sitä valitse. Niin, Visant. Niin kuin täällä nyt kovasti korostettiin tämän äh, valintalautakunnan paneelin roolia, ei ehkä olisi mikään huono ajatus, että varmistettaisiin, että tulevaisuudessa paneeli ei koostuisi pelkästään briteistä ja itävaltalaisista. Silloin voisi syntyä hiukan enemmän yhteistyötä ja tiedonvaihtoa lähettävien organisaatioiden välillä. Sitä olisi kenties hiukan hyötyä, jotta paneeli edustaisi todellakin koko Eurooppaa. E- Parlamentti kyllä kovasti pyrkii tähän. Me yritämme aina näiden kahden kautta tehdä parhaamme, mutta me tietenkin voi kattaa kaikkea. Ehkä olisi syytä muistuttaa hallituksia ja komissiota kenties siitä, että pitäisi olla laajempi kirjo, koska eurooppalainen kulttuurihan tulee ainakin 27 ja niistäkin maista, jotka ovat hakemassa jäsenyyttä, joten tämä pitäisi pitää mielessä. Olen kiitollinen siitä, että viittasitte siihen, että valintalautakunta tai paneeli tai verkosto, tämä löyhä verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa eri paikkakunnilla. Ja voin kyllä ymmärtää, että välttämättä ei haluta tällaisia rakenteellisesti lukkoilijoituja rakenteita, vaan halutaan ylläpitää tätä vapaaehtoisuuden ajatusta, ymmärrän tämän vallan hyvin, ja minusta se ei ole huono ajatus ollenkaan. Sitten vielä yksi kysymys täällä on, kun en saa vastauksia, se on se ongelma täällä taas tänään. Miltä näyttää tilanne vuoden 2019 osalta? Olemmeko me nyt jo siinä? Niin, minulla on sellainen näkemys, että vuoden 2019 jälkeen emme voi palata tilanteeseen, jossa on vain yksi kulttuuripääkaupunki, koska silloinhan jokainen maa saa vuoron 27 vuoden välein. Sehän nyt ei käy. Onko ajatuksia siitä, tuleeko olemaan kaksi maata? Halutaanko mahdollistaa, että nekin maat, jotka jo ovat tulossa Euroopan unioniin, missä se tie nyt tällä hetkellä onkin, aita vaikka Länsi-Balkania, että nämäkin maat saisivat mahdollisuuden hakea? Vai onko tämä nyt jätetty pohtojen ulkopuolelle? Teidän pitäisi sanoa, että näin on, mutta pohtikaapa tätä nyt kuitenkin. Uh, certainly, Madam Chair. Varmasti, herra puheenjohtaja. Me arvioimme kaikkia näitä optioita, me varmasti tulee ehdottamaan yhtä kaupunkia per vuosi. Tulemme ehdottamaan kahta kaupunkia niin kuin nyt, enempääkin. Joten arvioimme ja testamme eri vaihtoehtoja kierrätystä, maaryhmiä. Tämä on osa vaikutusarviointia, joka tullaan julkaisemaan komission työpaperina. Näette, mitä me pohdimme, miten me arvioimme. Me pyrimme saamaan sen ehdotuksen. Otamme myös huomioon tämän voimakkaan pyynnön, että, että Euroopan kulttuuri on ainoastaan 27 valtion kulttuuria. Me pohdimme myös, miten parhaiten voimme ottaa huomioon jäsen sen ehdokasmaiden ja muiden Euroopan maiden kulttuurin. Online-kuulemisessa Paljon mietittiin kolmansien maiden osallistumista, emme varmaan sitä syrjäytä. No sitten ollaan menossa hyvään suuntaan. Onko kysymyksiä Santiago? Gracias, presidenta. Yo no... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä vähän ajatukset urheilussa ja valiokunnassa oli kulmistilaisuuskin ja olen täällä vähän muissa ajatuksissa, mutta Minusta on hyvä, että on velvollisuus vastata kyllä tai kyllä, kun jotakin ehdotetaan ilman, että selityksiä annetaan. Ehdokkuutta siis ehdotetaan, ja tässä valiokunnassa aina tehtävämme on hyväksyä se ilman sen suurempia selityksiä. Ei tämä ole mikään valinta, vaan se on valinnan vahvistaminen. Mitä jos sen pidät tästä? Tuinko mahdollisesti jotakin, joka ei olekaan hyvä ehdotus? En voi kieltäytyäkään, koska muuta vaihtoehtoa ei ole. En minä pidä tällaisesta järjestelmästä. En tiedä, pitäisikö ainakin velvoittaa kahta ehdotusta hakijakaupunkia per maa. Mikäli näin ei ole mahdollista tehdä, niin odottakaa seuraava kerrasta. Muuten tänne tullaan yhden kaupungin kanssa ja siihen on sitten vain vastattava kyllä. Pidämme sitä tai emme. Ilman mitään selityksiä en minä pidä tällaista järjestelmää hyvänä. Nyt meidän täytyy vielä kerran katsoa asiaa. Siis jokainen maa, joka on valittu, saa oikeuden siihen, että sillä on yksi kaupunki, josta tulee kulttuuripääkaupunki. Kaupungit, jotka haluavat tätä, niiden täytyy hakea sitä ei omassa pääkaupungissaan, vaikkapa Madridissa, vaan tehdään hakemus komissiolle ja paneelille. Ja paneeli, valintalautakunta, tekee valinnan. Me olemme sikäli osallisia, että me lähetämme asiantuntijoita tähän valintalautakuntaan. Minä olen mikään asiantuntija, eikä minulla ole aikaakaan tutustua näihin asiakirjoihin, joita kaupungit esittävät. Ei sinullakaan Santiago, ei kenelläkään meistä. Ja tästä syystähän meillä on oikeus lähettää kaksi asiantuntijaa. Ja yhdessä muiden kanssa tutkittuaan kaikkia, kaikkiin asiakirjoihin ne valitsevat mitkä kaupungit, jotka maasta X ovat hakeneet, mikä niistä kaupungeista sitten valitaan sitten ei enää voida tehdä mitään asialle. Siitä huolimatta on olemassa tällainen menettely, joka on ele meidän suuntaamme, että kun me lähetämme kaksi asiantuntijaa, mutta komissio ei päätä yksin, eikä neuvosto päätä. Päätöksen tekee valintalautakunta. Valintakunnassa on mukana asiantuntijoita, joita me emme ole, paitsi nämä kolme, jotka ovat täällä salissa. Näin nyt vain sattuu olemaan, tämähän me aamulla teimme, ja tämä tulee, tulee tulevaisuudessakaan muuttumaan. Mikä muuttuu, on se, että valtiolla on siis oikeus yhteen kaupunkiin, mutta ehdotukset ovat kaupungeilta itseltään. Ja mikä on hyvä asia, jos jostakin maasta vain tulee yksi tai kaksi hakemusta, niin sitä ei sitten puhutaan miksikään, jos kaupungit eivät hae. Eihän niitä voi pakottaa. Belgiassa oli Mons ainoa kaupunki, joka haki, minkä sille sitten teki. Enkä tiedä, mikä tilanne Luxemburgissa. Se semmoinen hiukan vaikeaa. Löytyisikö paljon muita kaupunkeja, mutta Luxemburg teki tästä jo johtopäätöksen, että se yhtää yhteyttä alueisiin ja yhdistää sen tähän. Mistä minä vielä haluaisin puhua on se, että katsottaisiin kulttuurikaupunki pääkaupunkikysymyksessä sitä, miten voitaisiin huolehtia siitä, että, että toisinsa rajoittuvat maat voitaisiin vetää jotenkin mukaan, mutta tämähän on noussut taimin jo esille sen mainitsevat asiantuntijatkin. Se, että muut jäsenvaltiot nousevat esille kulttuuripääkaupungissa sinä vuonna, kun kulttuuri, jokin kaupunki on kulttuuripääkaupunki, koska muutenhan se ei olisi kulttuuripääkaupunki. Tässä ollaan varovaisia, mutta eh, teillä, teidän kollegoinne käsissä, asiat ovat hyvissä käsissä. Teillä on pieni joukko, mutta se on tehokas ja toivottavasti ensi vuoden alkupuolella saamme hyvän ehdotuksen, joka sitten on huomioon täällä tehdyt esitykset. Varmaan tulee muitakin ehdotuksia niin, että olemme sitten hiukan viisaampia asiasta, kun sitten näemme teidän ehdotuksen ja voimme kenties tehdä siihen parannusehdotuksia. Kiitokset kolmelle asiantuntijalle, kiitos komissiolle ja nyt siirrymmekin se seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kiitoksia, kiitos, kiitos ja hyvää kotimatkaa. So, jetzt haben wir was Schönes. Nyt meillä on sitten jotakin mukavaa. Ai niin, tämäkin oli mukavaa, anteeksi. Uh, wir haben jetzt ein, ein exchange of views. Nyt on vuorossa ajatusten vaihto Konstantinos Datinosin, Jose Haniel Tormo Martinezin kanssa, jotka ovat Kaare Suuri nuorisopalkinnon saajat. No niin, Kaarle Suuri nuorisopalkinto oli kovinkaan vanha, se perustettiin vuonna 2008. Ehkä te itse voitte sanoa asiaa jotakin. Minä en nyt tässä puhua pitkään, koska niin kovin monta edustajaa ei ole paikalla, mutta edustajien avustajat ovat kuuntelemassa täällä ja me olemme nyt kuuntelemassa teitä avoimin korvin. Joten pyydänkin, että nyt A, unohdin kolman, niin kolmas palkinnon saaja Jose Daniel Toro Martinez voi kertoa sitä, mitä hän on tehnyt. Muutamin sanoin, en voi esitellä sen, mitä on tehnyt. Onko teillä PowerPoint-esitys vai mikä? Onko teillä jotakin näytettävää? tulkaapa tänne eturintamaan. Onko teilläkin jotakin? Onko teilläkin jotakin näytettävää? No, setz euch doch da vorne hin. Come here. Uh, just to tell you how, how, how we did it. Uh, Miten me teimmekään tämän? Vuonna 2011 245 hanketta välitettiin käsiteltäväksi kaikista jäsenvaltioista yhteensä ja valintaprosessi oli kaksi vaiheen. Jokaisen hankkeen arvioi kansallinen valintalautakunta, jossa oli ainakin yksi Euroopan parlamentin jäsen ja yksi henkilö, joka edusti kansallisia, kansallisia nuorisojärjestöjä. 27.20. kansallista voittajasta sitten äh, teki arvion eurooppalainen valintalautakunta, jota johti äh, puhemies Busek ja myöskin kahden suuri äh, säätiön edustajat. Ja tämä valintalautakunta valitsi kolme palkinnon saajaa. Nyt siis kolmannen palkinnon saanut herra Jose Daniel Tormo Martinez Espanjasta. You have the floor. Come on. Bien, eh, hablaré en español. No niin, puhun espanjaa, koska olen aivan varma, että tämän salin tulkit ovat pätevimpiä muissa kielissä kuin minä. Voisin kiittää tätä val- valiokuntaa tästä mahdollisuudesta esitellä Karle Suuri nuori, nuorisopalkinnon palkin, palkinnoista. Haluaisin kertoa teille estenä Erasmus-projektista, teatteriprojektista. Tehän tiedätte, että suuri osa eurooppalaisista opiskelijoista käyttää osan opiskelusta Erasmus vaihdossa. Minä tulen Valensiasta. Kyseessä on eurooppalainen kaupunki, jossa käy vuosittain yli 6000 Erasmus-opiskelijaa. Olen varma, että suurin osa tästä Erasmus-sukupolvesta on vakuuttunut siitä, että Euroopalla on merkitystä ja useitakin merkityksiä. Haluaisin puhua kulttuurihankkeesta, jonka tärkein pyrkimys on hyödyntää Euroopan kulttuurisia erojaan ja rakentaa ihmisten ja kulttuurin Eurooppaa. Siihenhän pyritään tässä hankkeessamme. Sitten Erasmus Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää Erasmus-opiskelijoiden inhimillistä pääomaa ja edistää heidän osallistumistaan vastaanottavan kaupungin projekteihin. Erasmus-projektin alussa jotkut ehkä ajattelivat, että tämän ohjelman avulla voitaisiin mahdollistaa tyypilliset opiskelijavaihdot vuosiopintoja ulkomaisessa yliopistossa, kielen oppiminen, uuteen todellisuuteen tutustuminen. Mutta on mahdollista, että monet eivät osanneet kuvitella, että se mitä todella tulisi tapahtumaan, olisi, että monissa Euroopan kaupungeissa luetaan, luotaisiin pieniä eurooppalaisten yhteisöjä, jotka eläisivät sadoissa Euroopan kaupungeissa yhdessä ja antaisivat näin esimerkkejä eurooppalaisista, jotka elävät yhdessä yhdessä yhteisössä. Jotkut ajattelevat, että tämä on virhe, että Erasmus-opiskelijoiden pitäisi integroitua paikalliseen ympäristöön eikä pitäisi luoda mitään rinnakkaisia todellisuuksia, mutta kuitenkin näiden opiskelijoiden matka on matka Eurooppaan. He hakevat Eurooppaan niistä kaupungeista, joissa he käyvät. On aivan sama, ovatko he Hollannissa vai Espanjassa. Erasmus-opiskelijat ovat Euroopan kansalaisia. On myös väärin, että jos sanotaan, että Erasmus-opiskelijat eivät kotoudu vastaanottavaan paikkaan, kyllä he osallistuvat vastaanottavan ympäristön toimintaan, niin Heistä tulee myös tämän alueen lähettiläitä ja oppivat, he oppivat myös kieltä, mutta on aivan selvää, että heidän läsnäolonsa on hyvin ohimenevää. Se kestää vain vuoden, joten pyrimme nyt hyödyntämään mahdollisimman hyvin tämän ajan ja jakamaan kokemukset muiden samassa tilanteessa olevien kanssa, toisten Erasmus-opiskelijoiden kanssa, jotka tulevat kaikissa maista. Me, meistä olisi väärin, jos yliopistot ja vastaanottavat kaupungit eivät hyödyntäisi tätä hyvin omanlaatuista euro- eurooppalaisten opiskelijoiden yhteisöä ja heidän illuusioitaan, heidän haaveitaan eurooppalaisuuttaan. Kolme vuotta sitten Valensian ammattillinen teatteriyhdistys, johon kuulun, jossa oli humanististen alojen maistereita ja tohtoreita, joilla oli menneisyyttä yliopistoteattereista, jotka, jotka kaikki olemme myöskin olleet Erasmus-opiskelijoina. Saimme tämän ajatuksen Essena Erasmus-hankkeesta, joka johti lopulta tähän Erasmus Skin Network-hankkeeseen kerran tästä enemmän. Kyseessä on eurooppalainen kulttuurihanke, jonka pääpaikka on Valensian yliopisto ja johon osallistuu Erasmus-opiskelijoita. Estenä Erasmus lähtee siitä, että, että luodaan teatteriryhmiä, esitetään näytöksiä, niin siinä pyritään ottamaan esiin eri taidealoja ja niin, että Erasmus-opiskelijat ovat tärkeässä asemassa. Tärkein tavoitteemme on luoda Erasmuskin verkoston, eurooppalaisen verkoston, jonka kautta voidaan vaihtaa kulttuurikokemuksia Erasmus-opiskelijoiden ja paikallisten opiskelijoiden välillä. Pyrkimyksenä on vahvistaa tämä foorumi kokemusten vaihtofoorumiksi. Me olemme kehittäneet tämän hankkeen Valensiassa kaksi vuotta sitten ja luulenpa, että olemme menestyneet tässä hyvin. Kuvailen teille lyhyesti sitä, miksi lähdemme liikkeelle teatterista ja kerron myös, kuinka, kuinka järjestämme kurssit Valensian yliopistossa. Empezamos siempre, todos los años, con... Joka vuosi aloitamme teatterista. Miksi valitsimme teatterin? Siksi, että teatterin kautta Euroopan opiskelijat voivat tehdä lujaa työtä vuoden ajan ja saavuttaa tyydyttävän tuloksen lopuksi. Ja se antaa mahdollisuuden integroida kaikki taidealat yhteen lopulliseen näytökseen. Näytöksessä laulu, musiikki, näyt, äh, ja, ja lavasteet ja kaikki kuuluvat lopputulokseen. Siinä voidaan hyödyntää erilaisia näkemyksiä teatterista, joita kaikille eurooppalaisille opiskelijoille on, riippuen siitä, mistä he tulevat. Me hyödyntävät näitä eroja. Se merkitsee myös sitä, että on tunnettava Euroopan kirjallisuutta ja vahvistetaan kielellistä oppimista ja saatetaan yhteyteen toisten unionin kielten kanssa, koska siinä se tarjoaa mahdollisuus myös äh, kierrättää näitä näytöksiä eri Euroopan yliopistoissa. Valensiassa alun perin, äh, kurssin alussa, kutsumme kaikki Erasmus-opiskelijat mukaan ja joka vuosi yli 200 Erasmus opiskelijaa ja Valensian yliopiston opiskelijaa ilmoittautuu ja muodostamme 20 henkilön ryhmiä työryhmiä varten. Tässä 70 prosenttia on Erasmus-opiskelijoita ja 30 prosenttia paikallisia opiskelijoita Valensian yliopistosta. Tähän mennessä Valensian yliopisto on rahoittanut näitä teatterityöpajoja ja näissä teatteriopettaja ja, ul- ja vierankielen opettaja kehittää näitä käytännön teatterityöpajoja vuoden ajan. Nämä teatterityöpajat jakautuvat kahteen Ensimmäinen työpaja päättyy helmikuussa ja tämän jälkeen opiskelijat ensimmäistä kertaa esiintyvät yleisölle ja esittävät näytöksensä. Pienet näytökset, jotka työpajojen lopuksi esitämme, koskevat erilaista, erilaisia nykyajan kirjallisuuteen pohjattavia näytöksiä. Ne sijoitetaan yliopiston maailmaan Meillä on täällä esimerkkinä ensimmäinen näyttöksemme, jossa oli mukana 16 eri maasta opiskelijoita. Tässä viime kurssin tulokset. tärkeintä on tietenkin, että äh, tämä työpaja opiskelu päättyy loppunäytökseen ja sen kautta voidaan esitellä, millaista työtä opiskelijat ovat tehneet kahden viime vuoden ajan. Näytelmä on esitetty yli 40 kaupungissa eri festivaaleilla Espanjassa voitimme kaksikin kilpailua e- Espanjassa, joiden ansiosta saimme näkyvyyttä näille näytelmille. Ja 15 eri maasta oli näyttelijöitä 10 kymmenessä tuhannessa paikassa olemme voineet esiintyä vankiloissa ja teatterissa ja monissa paikoissa. Tässä on kuva ensimmäisestä näytöksestä Valensian yliopistosta. Täällä on 13 jäsenvaltiosta opiskelijoita ja täällä on espanjalainen yleisö ja tekstit olivat keskiaikaisia. Tässä viime vuoden projektimme, sekin on valtion rahoittama ja vierailimme näin monessa paikassa. Se on kuva bulgarialaista, italialaista opiskelijasta. Tässä on italialaisia, bulgarialaisia, kreikkalaisia ja ranskalaisia opiskelijoita espanjalaisten kanssa. Näytösten lisäksi vuoden aikana opiskelijat järjestävät muun tyyppistä toimintaa Meillä on 200 jäsentä Valensiassa, 120 on Erasmus-opiskelijoita. He järjestävät tämän tyyppistä toimintaa. Viime vuonna Valensian Fajasjuhlissa he järjestivät performanssin, jonka näki yli 5000 ihmistä. Tässä on myös tällainen katuperformanssi, katuteatteria, jossa eurooppalaiset opiskelijat osoittivat huolensa nykyisestä Euroopan idean taantumisesta. Sitten Big Band-esitys, valokuvanäyttely ja se, mikä meillä oli kaikkein tärkeintä, nimittäin, että tänä vuonna Erasmus Kiin on alkanut, aloittanut toiminnan myös Clermont-Ferranissa ja Marburissa, ja olemme aloittaneet toimet myös Grandassa, Karkovassa, Bolonissa ja Kööpenhaminassa toiminnan aloittamiseksi, koska tavoitteenamme ei ole se, että kyseessä olisi valensialainen tai espanjalainen hanke, vaan haluamme, että se kehittyisi muuallakin Euroopassa. Siksi olemme konneet kutsuun Valensian kokouksen 29-30. maaliskuuta, koska haluaisimme luoda tällaisen Estena Erasmus-verkoston niin, niin, että voitaisiin levittää näitä kokemuksia muuallakin Eurooppaan. Yhteenvetona, hyvät naiset ja herrat, Estana Erasmuksen avulla luodaan kirkkulku, jolla voidaan välittää kulttuurikokemuksia, jossa on mukana nuoret, Erasmus-opiskelijat, nuoret eurooppalaiset. Tällä pyrimme siihen, että henkilöiden vahvistunut vaihto tuo yliopistojen kautta, jota johtavat Erasmus-opiskelijat, ottaisi vielä askeleen eteenpäin kohti Eurooppaa, että liikkuvuuden lisääntyminen edistäisi todellista eurooppalaista integraatiota siltä pohjalta, että voidaan mahdollistaa kulttuurivaihto näytelmätaiteiden ja musiikin kautta esimerkiksi opiskelijoiden tutkiluvaihtoa hyödynnetään taiteen ja euro- eurooppalaisen taiteen ja kulttuurin luomiseksi, jolla uskomme, että eurooppalaiset kaupungit voivat hyödyntää opiskelijoiden inhimillistä ja taiteellista pääomaa. Näin voimme rakentaa euro- euro- kulttuuri-Eurooppaa, ihmisten Eurooppaa, Eurooppaa, jonka pitäisi olla meidän mielestämme näkyvä kaikissa maissa, kaikissa kaupungeissa, sellainen myönteinen Eurooppa, joka voisi ehkä valaista tätä toista Eurooppaa, joka aiheuttaa vain pettymyksiä, nimittäin markkinoiden ja valuutan Eurooppaa. Jotta näin voitaisiin tehdä, Estänä Erasmus tietenkin tarvitsee tukea ja yhteistyötä teiltä, Euroopan unionin toimielimiltä. Kiitoksia. Gracias, Mr. Martinez. Kiitos, herra Martinez. Tämä oli suuri moista, mitä te olette tehneet. Toivottavasti menestytte. Toista tapahtuu paljon verkottumista ihmisten kanssa muissa yliopistokaupungeissa. Tämä ei ajatus mitään todella asettaa Euroopan aivan eri valoin kuin missä tällä hetkellä on. Nyt kriisin aikana tarvitaan tällaista valoa tunnelin päässä. Kiitos paljon ja kaikkea hyvää työllenne. Nyt annan puheenvuoron Konstantinos Dantinosille. Hän on toisen palkinnon saaja. Kiitos. Uh, Balkan Beyond Borders uh, is an... Balkan on Atenassa sijaitseva Balkanin kattava uh, järjestö, joka idea syntyi Berliinissä. Silloin viisi eri Euroopan maan kansalaista päästivät perustaa lyhyen teema lyhyt filmifestivaalin, koska he haluavat käyttää elokuvan tekoa keinona näyttää, minkälaista nuorten elämää on Balkanilla. Balkan Beyond Borders-ryhmä on sitä mieltä, että ryhmä näyttää Valkania. Nyt meillä on yhdeksän kakkoseurooppalaisten maiden, lähinnä Länsi-Balkanin ihmistä, jostain viittä BBBn yleistavoite on luoda yhteistyötä nuorten kesken. Toiseksi ja käyttää vain kuvia ja ääntä keinona levittää tietoa Euroopasta. Me pyrimme lisätä tietoisuutta kulttuurista, monimuotoista Euroopasta, vaikutamme nuorten ajatteluun sekä Balkanilla että ulkopuolella. Ja me yritämme yhdistää alueen nuoria. ja pyrimme lisäämään nuorten liikkuvuutta ja vuorovaikutusta. Me pyrimme saamaan ihmiset osallistumaan toimintaamme, mutta rohkaisemme heitä myös järjestämään paikallisia aloitteita. Me pyrimme myös lisäämään vuoropuhelua nykynuorten kanssa parempaa tulevaisuutta ajatellen. BBB, Box Beyond Borders, pyrkii luomaan foorumi nuorille, että he voivat perehtyä Balkanin kulttuuriin. Meillä on jotakin ongelmia alueella. Ja sitten me pyrimme edistämään kulttuuria ja luovuutta. Meillä on neljä tapaa tavatella tav- tätä elokuvafestivaalit, työpajat, seminaarit ja sitten Balkaniltaan verkosto. Kuten sanoimme, me käytämme lähinnä kuvaa ja ääntä. Eli festivaalien päätoimimme. Se järjestää niin joka vuosi eri Balkanin kaupungeissa. 2010 oli Belgradissa. Teemana oli yhteistyö 2011 Ateenassa. Kuka pelkää isoa pahaa kriisiä? Ja tänään julkaisemme uuden aiheen ensi vuodeksi 2012 huominolle. Se liittyy monikielisyyteen ja kommunikaatioon, nimenomaan Tiranaan ja kutsumme teidät sinne myös. Mutta me emme ole ainoastaan festivaali. Festivaalin menestys sai meidät laajentamaan toimintaamme. Meillä on akateemisia seminaareja, jotka ovat tutkimuksellisempia. Kohderyhmänä erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijat jossa ei halua naapurimaita tunneta. Luennot liittyvät aina alueetta kiinnostaviin teemoihin. Ja tähän liittyy aina lyhyt elokuva, esitys, joka on joko työpajassa tehty tai esitetty festivaalin aikana. Meillä on siis työpajojakin. On tärkeää, että toimia yhdessä. Voidaan yhdistämään ihmisiä niin eri kakkos euroopan maista vaikuttamaan myönteisesti Eurooppaan. 2011 meillä oli kolme työpajaa Skopjassa, Tiranassa ja Ateenassa. Teemana kuka pelkää isoa pahaa kriisiä. Joka vuosi meillä on sama teema. Ja sitten meillä on muita toimia saman sateenvarjon alla. Verkosto on meille tärkeä. Me olemme Balkanin ystävän verkoston. Se laajenee. Ja pyrimme osallistamaan nuoria, ammatissa toimivia nuoria BBB-idean ympärille. Meillä on tämä idea BBB suurlähettilästä. He edustavat meitä kussakin maassa. Me tarjoamaan oppimis- ja kokemispuitteet, ja, jonka puitteissa voi myös tutustua ihmisiin. Me haluamme tehdä enemmän alueen eteen. No Max Miller sanoi, joka tuntee yhden, tuntee kaiken ja ketään. Löydät meidät Facebookista ja muualta sosiaalista mediasta löydät meidät. Kiitos, että saamme tilaisuuden olla täällä. It's on että olette sosiaalisessa verkostossa ja Facebookissa. No niin, tätä polkua on hyvä seurata. Hyvä ajatus ja henkilökohtaisena koskettavina, koska minä itse olen erittäin kiinnostunut Kaakkois-Euroopasta, niin kuin tiedätte. Nyt annan puheenvuoron, missähän paperit ovat, ensimmäisen palkinnon voittajalle. Hän tulee Isosta Britanniasta, eurooppalaisimmasta maasta, mitä löytyy. Herra Siemen, teillä on puheenvuoro. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun englantia ja pyydän anteeksi etukäteen tulkeilta. Europe ja Me on eurooppalainen eh, elämäntapa-lehti, joka luotiin eh, vuonna 2007 nuorille eurooppalaisille. Ja se on täysin vapaaehtoisesti tarkoituksena tehdä Euroopasta henkilökohtaisempi, koska me uskomme, että jos Eurooppa identifioidaan eh, politiikkaan ja Brysselin byrokratian on mahdotonta, että eurooppalaiset samastuvat siihen. Me teemme tämän lehtenä, joka ilmestyy kerran kolmessa kuukaudessa online-yhteisössä, Facebookin, Twitterin kautta ja työryhmissä. Se toimii seitsemässä eri maassa. Meillä on satoja kirjoittajia kaikista Euroopan maista. Meillä on lähestymistapana, rajat ylittävä lähestymistapa. Me voimme, tämä kaikki voitte nähdä meidän verkkosivulta. Mitä kerron nyt tänään on se, mitä Europe Me tulee olemaan neljän vuoden vuonna 2015 Europe Me ei tule vain pelkästään kärkilehti, vaan se tulee myöskin olemaan mahdollisuus uusille journalisteille, jossa on rajat ylittävä lähestymistapa Eurooppaan. Siinä otetaan huomioon kansallisia kiinnostuksen kohteita, mutta vaikeaa on tietysti se, miten meidän asiamme aiheemme vaikuttavat eurooppalaisiin ja miten ymmärretään se, miten Eurooppa muuttuu. Eurooppaa eivät määrittele instituutiot, Kysymys on mielentilasta, siitä miten maailma nähdään. Sitä on Eurooppa. Olemme nähneet, miten menestyksekkäät ohjelmat, kuten Teach First, ovat toimineet ja miten nuoret ammattilaiset ovat kehittäneet omaa taitoaan ja, ja se, että pyritään valtaviran mediassa siirtymään Eurooppaan, se, että koulutetaan journalisteja 60 kuukaudesta, sitten palaavat työskentelemään valtavirta mediaan ja näkevät, miten Euroopasta keskustellaan. Tätä kautta voimme työskennellä siihen suuntaan, että syntyy todellinen julkinen tila. Neljä vuotta sitten äh, saimme tukea julkiselta ja yksityiseltä taholta tämän projektin käynnistämiseen. Ja tietenkin sitä tarvitsemme päät- päätomisia työntekijöitä, luotiin työryhmiä, luotiin kumppanuutta. Viime vuosina otimme toimia ja olemme pyrkineet tekemästä hankkeesta kestävän ja ensi vuonna tulemme hakemaan – tukea 4,5 äh, puitteissa, että voimme saada tukea. Ja tämä Kaare suuri palkinto oli tärkeä meille. Tell from our design. Um, we put it very... Niin. Keskipisteenä ty- työssämme on yksilö. Aivot ovat ajatteluun Euroopassa politiikalle. Sydän on tunne Euroopasta, pitkälti kulttuurinen, sosiaalinen kysymys Baby kiinnittää huomiota siihen, missä tehdään vauvoja. Ja alat ovat liikkumiseen, etenemiseen Euroopassa. Kuten näette artikkeleista, me näette, että lähestymistapamme on aina tältä kannalta. Vuoden alussa me aloitimme tämän kuudennen aistin, joka on blokki foorumi, jossa pyritään käsittelemään ajankohtaisia asioita, kuten näette tässä kirjoitetaan siitä, miten äh, Simon Jussi kirjoittaa puolen vaaleista, mutta toisaalta hän itse asiassa puhuu siitä, miten eurooppalaiset keskustelut ovat vaikuttaneet vaaleihin Puolassa ja miten vaalit Puolassa vaikuttavat muuhun Eurooppaan. Lehden lisäksi meillä on myöskin ollut kolme tärkeää hanketta tänä vuonna. Voin kertoa teille, mitä me olemme tehneet äh, koko suuren hankkeen puitteissa. Ensinnäkin näistä työryhmistä. Tammikuussa työryhmä joka, jossa pyrittiin kouluttamaan nuoria journalisteja. Heidät valittiin esseiden perusteella, joista kirjoittavat siitä, mitä te Euroopan hyväksi. Meillä oli 20 hakijaa paikkaa kohti asiat, joista keskustelivat sitä, mitä on ylikansallinen Eurooppa, mitä Eurooppa merkitsee minulle. Joulukuussa Youth in Action 1.1 ja eräiden muiden tahojen tuella työryhmässä puhuttiin siitä, miten keskyn Euroopasta, siitä, miten, miten ei puhuttu pelkästään kielestä, vaan myöskin ruuasta, musiikista ja mukana oli ensimmäisenä osanostajia Romaniasta. Meillä oli yli 650 hakijaa yli 20, vain 25 paikkaan. Tämä johti siihen, että syntyi pysyvä kohta meidän verkkosivullemme, jos paikka, jossa nuoret eurooppalaiset voivat keskustella keskenään, vaihtaa ajatuksia. Meillä on myös uusi hanke, joka nimi on Keskustellaan Euroopasta Debating Europe, jossa poliitikot kohtavat nuoria eurooppalaisia, jotka keskustelevat heidän kanssaan poliittisista avainkysymyksistä. Tässä ovat äh, nähtävissä hakijat, jotka ovat jotka ovat kirjoittaneet tärkeistä poliittisista kysymyksistä, joissa on pyritty nimenomaan tu- osaltaan tukemaan tutkivaa journalismia. Viime viikolla saimme päätökseen hankkeen, olemme hattaneet yhteistyötä muun Saksan ulkomielisten kanssa ulkopolitiikan alueilla. Me pyrimme selvittämään, mitä nuoret eurooppalaiset ajattelivat ulkopolitiikan kysymyksistä ja Euroopan politiikasta ylipäätään. Halusin todeta, että löytyy kahdeksan vapaaehtoista meidän yhteisöstämme mukaan ottana minä itse – ja me on onnistu löytää 6500 nuorta eurooppalaista, jotka osallistuvat tähän selvitykseen. Se on kuusi kertaa keskimääräistä enemmän, kun on kysymys pienestä selvityksestä. Sitten meillä on kaksi tällaista tähän mennessä saatua väliaikaista tulosta. Ne esitän graafisessa muodossa, mikä osoittaa hiukan mihin suuntaan meidän ensimmäinen kysymys on, koetteko olevanne tietoisia siitä, miten EU-ssa tehdään päätöksiä ulkopolitiikan alueella. Vastaajista suurempi osa sanoi ei kuin kyllä. Huomattavaa kuitenkin oli se, miten tämä esitettiin, on se syy siihen, miksi he sanoivat ei. Ja voidaan selvästi nähdä, että tiedotusvälineet eivät selitä sitä, se oli kaikkein suosituin syy. Tämä on se, jota me haluamme ottaa esille Europe and Mean puitteissa. Tätä me teemme parhaiten. Me teemme eurooppalaista asioista henkilökohtaisesti esitämme tavalla, joka vastaa nuorten eurooppalaista ajattelua. Esitämme asioita ylikansallisella tasolla Tälle on olemassa puitteet. Tietenkään tämä selvitys ei ollut pelkästään meidän omissa intressämme. Saksalaisten, äh, Saksan, äh, Kreikan ulkoministerin kanssa äh, tulevat mielestämme yhdessä esittelemään näitä tuloksia, joita saatiin tästä selvityksestä. Me olemme todellakin pyrkineet nopeasti luomaan yhteyksiä eri instituutioihin, eri ryhmiin. Mainitsin erinäisiä jo tähän mennessä mutta me olemme virallisia äh, Euroopan vaihtoistyön vuoden aikana Landaan kaupungin kanssa tekemällä. Kuten puhemies Busek sanoi, kun hän myönsi äh, Kaari Suuripankittoja, hän puhui siitä, että Eurooppa tarvitsee lähestymistä suunnittelua, joka Landvoin tekee Euroopasta kovan jutun. Meistä on tärkeää, että Eurooppa ei pelkästään yhdistetty, Euroopan yhdistetty politiikkaan ja byrokratiaan. Ja kysymys on noista eurooppalaisista, kysymys on kokemuksesta, elämäntavasta ja siitä, että kysytään on se, mitä tarkoittaa Eurooppa. Tätä kautta me pyrimme tekemään Euroopasta henkilökohtaisesti. Me pyrimme kouluttamaan uutta sukupolvea toimittajia, jotka toimivat yli ylikansallisella tavalla, ja tätä kautta syntyy ylikansallinen julkinen tila Eurooppaan. Tätä kautta eurooppalaista kulttuuria saadaan ihmisten tietoa, jotka ovat kenties kokeneet sitä aikaisemmin. Me olemme aloittaneet tämän, mitä tulemme tekemään. Haluamme siirtää eurooppalaisen keskustelun seuraavalle tasolle. Haluamme mukaan vetää eurooppalaisia ajattelua Euroopassa. Haluamme kouluttaa elämää varten. Haluamme tehdä Euroopasta mukaan ottavan henkilökohtaisen ja ylikansallisen kautta maanosan. Euroopan toimittajien ja kirjoittajien puolesta kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitos, herra Sherman. Tämä oli hyvin vaikuttavaa, todella vaikuttavaa. Ja toivon kovasti, että saatte paljon katsojia. Ennen Isossa Britanniassa ennen kaikkea siellä, koska on, tämä on hyvin vaarallista. On ainakin kolme saksalaista säätiötä, jotka rahoittavat teitä, eikä tule herättämään varmastikin paljon epäilyksiä, olkaa varovaisia. Jotkut tulevat sanomaan, että tämä on taas invaasioyritys Saksasta. Sitä se kuitenkaan ei ole. No niin, kuitenkin kiitos teille kaikille. Tämä oli todella... Haluaisin nyt halata teitä kaikkia, koska me todellakin tarvitsemme teidän kaltaisen ihmisiä ja teidän ystävien kaltaisia ihmisiä ja te... Monet halusivat tulla valituiksi, mutta aina on vähän mahdollisuuksia kuitenkin. Raha ei ole paljon, mutta kuitenkin voititte. Toivottavasti voitte hyödyntää tätä palkintoa hyvään tarkoitukseen ja toivon, että tämä rokkaisi teitä eteenpäin. Meitä on vain vihreitä, vasemmistoa ja neljä Euroopan kansanpuolen edustajaa. Halusin sanoa, että nyt näette hiukan, mikä tilanne täällä on. Muutamat avustajia eri puolueista. Näin kanssa sanoa, eikö niin? Eihän tässä ollut mitään luvatonta. Niin, nyt jätän tämän englantini sikseen, esperanto englantini sikseen. Kiitän kaikkia siitä, että olette täällä vielä kerran. Teille kaikille kaikkea hyvää. Toivotan hyvää kotimatkaa, toivotan hyvää jatkoa työlle. Nyt tulemme kohtaan 13 koordinaattorien päätösten hyväksyminen, ne on kaikki hyväksytty. Kohta 14 muut asiat, ei ole muita asioita. 15 seuraava kokous, 23. ja 23. marraskuuta on seuraava kokous. Kiitän tulkkeja ja toivotan kaikille hyvää iltaa. Kiitos.